Good afternoon, colleagues. If there are no objections to the agenda, it is adopted. No niin, kollegat, varmaan voimme hyväksyä esityslistan. Sitten puheenjohtajan ilmoitukset. Eli Kroatian ja Iirin tulkkausta ei tänään ole tarjolla. Ja sitten koordinaattorien suositukset. Ensinnäkin lausunnoista Guillaume SNDstä saa lausunnon joka liittyy oikeuden tulostauluun. Tukeeko valiokunta tätä? Hyvä. Jurek, oliko teillä työjärjestyspuheenvuoro? Dziękuję, panie przewodniczący. Kiitoksia. Keskustelemme tänään myös uudesta Puolaan koskevasta päätöslausemasta, ja tässä ei ole mahdollista käydä keskustelua. Tämän lisäksi on epäselvää se, mitä ta- tavoitteita tällä luonnoksella on. Luin sen läpi ja siinä viitataan neuvoston päätelmiin käynnistää artiklan 5 prosessi Puolaa vastaan. Anteeksi, artikla 7 puhuja korjaa. Ja parlamentin täytyy silloin ottaa asian kantaa joka tapauksessa – silloin, kun asiasta päätetään enemmistöllä. Eli en ymmärrä, miksi tänään tästä on tarkoitus käydä tänä äänestystä, koska tästä ei ole edes äänestetty. Ehdotankin siis, että tämä poistetaan esityslistalta, selvennetään tilanne, katsotaan, että Onko tässä jotain syytä ottaa esille asia? Ja asia siis sitten joka tapauksessa käsitellä tulevaisuudessa. Uh, Kiitoksia. Tämä on kohta neljä tässä puheenjohtajien nuoteissa ja meillähän on kohta sitten sähköinen äänestys, jota ennakoitte. Äänestys järjestetään koordinaattorien pyynnöstä. Se oli koordinaattorien päätös ja sen jälkeen voimme sitten mennä täysistuntoon. Eli tämä on ikään kuin tekninen äänestys, jonka kautta pääsemme täysistuntoon ja se on menettely, jota meidän täytyy noudattaa. Ja tästä johtuen ei ole mitään keskustelua, eli se pysyy esityslistalla ja meillä on sitten tämä äänestys ilman keskustelua ja sen jälkeen sitten siirrymme täysistuntoon. Ja se on siis sähköinen äänestys. Te saitte tästä tiedon hyvissä ajoin ja keskustelua sitten tietysti käydään täysistunnossa. Sopiko? Kiitoksia, otitte tämän esille. Niin. Eli siis viittasitte tähän sähköiseen äänestykseen. Se siis toimitetaan kello 17. Eli se on sähköinen äänestys. Ja sitten meillä on Liben ja Ekon kokous 19.45. Ja sitten delegoidut ja täytäntöönpanosäädökset. Meillä on yhteiskokous 18.30-20. Keskustelemme siellä komission edustajien kanssa. Siellä puhutaan tästä säädöksestä 30. joulukuuta. Eli tässä olivat ilmoitusasiat. Sitten ensimmäinen kohta, kohta kolme esityslistalta. Ja on hienoa, että komission jäsen King on paikalla. Eli muistuttaisin, että komission jäsen King ja Avramopoulos halusivat perustaa radikalisaatioon liittyvän korkean tason työryhmän. Ja tämä on osa komission arviointia turvallisuuspolitiikasta, josta King puhui valiokunnassa 7. syyskuuta. Ja sitten katsottiin Ranskan ja Saksan ideoita, jotka liittyvät radikalisoinnin vastaisiin toimiin. Ja tämän jälkeen komissiossa sitten perustettiin korkean tason työryhmä, jossa on asiantuntijoita jäsenvaltioista, komissiosta ja muista virastoista ja toimielimistä. Ja siellä on myöskin EEAS ja terrorismin vastaisen toiminnan koordinaattori. Ja valiokunnan sihteeristöstä joku oli seuraamassa näitä kokouksia. Ja nyt meillä on sitten väliaikaisraportti, jossa katsotaan millaisia suosituksia on tehty prioriteettialoilla. Ja tänään komission jäsen King sitten esittelee näitä tärkeimpiä löydöksiä ja suosituksia valiokunnalle. Ja haluaisin todeta jäsenille, että tämä on tietysti erittäin tärkeä politiikan ala, ja parlamentti on ollut jo mukana tässä prosessissa täysistuntokeskusteluiden, esitysten ja lainsäädäntötyön kautta. Vielä pitää tehdä enemmän, kun vahvistetaan koordinointia eri sidosryhmien välillä. Ja nyt sitten annan komission jäsenelle puheenvuoron. Eli kiitokset tälle paikalla. Teillä on puheenvuoro, olkaa hyvä. Uh, Kiitos puheenjohtaja. Hyvät jäsenet, huomenta, iltapäivää. Kiitos mahdollisuudesta keskustella kanssanne radikalisoitumisen vastustamisesta ja erityisesti korkean tason asiantuntijaryhmästä. Uskon, että olemme yhdessä hyvinkin edenneet terrorismiin puuttumisen suhteen viimeisen kuukausien ja vuosien aikana – Olemme parantaneet tiedon jakamista ja muita keinoja, joilla viedään tilaa terroristeille, aiheuttaa meille pahaa. Mutta me kaikki tiedämme, että ratkaiseva osa työstämme on päästä ongelman ytimeen. Mikä tekee jostakin, jostakin, joka on kasvanut täällä Euroopassa – mikä saa hänet valitsemaan äärimmäislinjan väkivaltaisen lähestymistavan. Meillä on monia aloitteita käynnissä radikalisoitumiseen tietoisuusverkosta tekee uskoakseni erinomaista työtä. Se antaa kentällä toimiville ihmisille, opettajille, sosiaalityöntekijöille neuvoja. Meidän täytyy yhdessä jatkaa noita sitten tuolta pohjalta perustan rakentamiseksi. on politiikan tekijät ja tutkijat mukaan. Kuten puheenjohtaja tapasin, totesi, on haluttu uusia rakenteita, kuten EU radikalisoitumisen vastainen keskus. Ja loimme tuon korkea taso radikalisoitumisen asiantuntijaryhmän viime vuonna. Ja kuten juuri todettiin, heidän raporttinsa tehtiin jouluku, tuli joulukuussa, sai vahvaa tukea neuvostolta. Suositukset ovat kunnianhimoisia ja siinä katsotaan eteenpäin. Ja tammikuun unionin edistymiskertomuksen jälkeen, joka hyväksymme viime viikolla, halusin nopeasti kertoa teille kansalaisvapauksien valiokunnassa – mitä korkean tason asiantuntijaryhmän keskiaikavälin raportissa todetaan. Ja haluaisin kuulla näkemykseni siitä, miten parhaiten edetä tällä alueella. Yhteinen kattava teema on tarve luoda enemmän EU-tason kapasiteetteja auttaa ja tukea jäsenvaltioita radikalisoitumisen torjumisessa. Maailmanpa analysointia, tutkimusta, koulutusta, ohjausta, kapasiteetin luomista ja ihmisten tavoittamista. Koordinaation täytyy myös vahvistua eri aloitteiden kesken ja eri sidosryhmien kesken, jotka työskentelevät tällä kentällä, jotta me saisimme parempaa tutkimusta ja analyysiä, jotta parantaisimme näyttöpohjaista politiikkaa korkean tason asiantuntijaryhmän suositukset painottavat jotkin avainkysymyksiä ja haasteita, joita kohtaamme. Ensinnäkin vankilat. Jatkossa saattavat olla joskus alue, jolla radikalisoituminen kutee. vankilaympäristöissä rikoksen tekijät saattavat olla erityisen alttiita indoktrinaatiolle jossakin tapauksessa rekrytoinnille – Halutaan lisää tiedonjakoa asiantuntijoiden kesken käytännön kokemuksista radikalisoitumisen puuttumisessa vankilassa, saman kuntoutuksen suhteen ja äh, integroitumisen suhteen eri järjestelmissä, tai jäsenmaissa on. On myös tarvetta vaihtaa parhaita käytänteitä henkilökunnan koulutuksessa siinä, miten havaitaan merkkejä radikalisoitumisesta vankilaympäristössä. Komissio haluaa antaa jatkoa suositukselle tietoisuusverkoston kautta Bulgarian pohjoittakaden alla aikana, mutta myös vankilaa äh, hallinnon kanssa ja ennalalaistarkkailijoiden järjestön kanssa. Me järjestämme kokouksen helmikuun lopulla. Sen tuomareita, syyttäjiä, vankila ja ehdon alaisvalvonta henkilökuntaa. Siellä puhutaan parasta käytänteestä radikalisoitumisen torjumisessa ja mietimme, mitä voisimme tehdä EU-tasolla projektien suhteen, minkälaista lisärahoitusta myös tarvittaisiin. Tarkastelemme tätä myöskin Justice-ohjelman osana ja toimilaitoksen koulutuksen yhteydessä radikalisoitumistietoisuusverkosto järjestää seminaareja käytännön toimijoiden kanssa, jotta vaihdettaisiin parhaita käytänteitä ja tehtäisiin yhteistyötä RSC Euroopan oikeusalan koulutusverkko on myös mukana. Näiden jatkotoimien kirjan pitäisi auttaa meitä antamaan parempaa operationaalista ohjausta väkivaltaisten rikoksentekijöiden suhteen samoin vankiloissa tapahtuvan ja ehdonalaisajalla tapahtuvan radikalisoitumisen suhteen. Tähän kuuluu useampia aiheita, kuten riskinarviointi ja uskonnollisten johtajien rooli vankiloissa. Me mietimme, pitäisikö luoda vapaaehtoinen eurooppalainen äh, vertaisryhmäarviointi järjestelmä radikalisoitumisen verkoston puitteissa, jossa asiantuntijat arvioisivat, miten jäsenvaltiot, jotka haluavat osallistua, tarttuvat radi- radikalisoitumisen haasteeseen. Keskitymme myös siihen, miten voimme auttaa lapsia, jotka ovat kasvaneet radikalisoituneessa ympäristössä esimerkiksi konfliktialueelta palanneen kysymys on, on ihan oikein aiheuttanut paljon keskustelua jäsenvaltiossa mukaan lukien, mitä kytköksiä tässä oikeuslaitokseen, rikosoikeuteen. Olemme keskustelleet täällä niistä yli 5000 vapaaehtoistaistelijoista, jotka ovat lähteneet Euroopasta, osa heistä on palannut. Mutta myös merkittävä määrä lapsia on joko matkustanut konflikti Irakkiin ja Syyriaan tai on syntynyt niissä, jotka ovat kärsineet traumaa, nähneet telostuksia, rangaistuksia. Jossakin tapauksessa heitä on pakotettu harjoittamaan väkivaltaa itse. Palavien lasten auttaminen on merkittävä haaste, jota ei pidä aliarvioida kuten korkean tason asiantuntijaryhmän raportissa todetaan, haluamme tehdä kattavan vertailevan arvioon eri jäsenvaltioiden lähestymistavoista, mietimme riskejä, niiden arviointia ja tarttumme lasten erityistarpeisiin. Puolivälin raportissa pyritään eri palveluiden yhdistämiseen, lastensuojelu, oikeuslaitos, nuorisotoimi, terveys, terveydenhuolto ja miettimään, miten voisimme tukea ja avustaa yhteistyötä. Rannin puitteissa pyrimme järjestämään keväällä konferenssin aiheena lapset, jotka palavat konfliktialueelta. Tiedämme, että otatte asiat vakavasti ja ja puhua myöhemmin tällä viikolla seminaarissa, käsitellään ihan konfliktialoita palaavia lapsia. Raportissa halutaan myös parempia EU-rakenteita ohjaamaan toimintaa. Ja no, olen sitä mieltä, että meidän täytyy miettiä, miten helpottaa työtä hallitusten, politiikan tekijöiden ja kenttätyöntekijöiden kesken jotka ovat olleet Ranin työn kivijalka pitkälti. Tässä pyritään parantamaan EU-toimintakykyä. Ja sitä pitää miettiäkin. Ja vuoden aikana korkean tässä työryhmä tarkastelee yksityiskohtaisemmin, miten noihin tavoitteisiin puuttua. ryhmää tarkastelemassa ideologiaa, polarisoitumista, radikalisoitumista, ulkoiset ulottuvuudet, viestintä, online-propaganda. Miten voimme kouluttaa ja mitä voimme tehdä sosiaalisen osallistumisen parissa. 19. järjestelmä kokouksen jäsenvaltioiden kanssa, jossa pyritään työn edistämiseen ja pyrimme laatimaan työohjelman loppuvuodeksi. raportissa todetaan, että tätä jatkaa terrorismin vastaista propaganda, terrorismin vastaista propagandan parissa. Me olemme työskennelleet internetyritysten kanssa, hallitusten kanssa, jotta tällaista materiaalia ei niin helposti saisi käsiinsä. Olemme myös miettineet tehokkaita vaihtoehtoisia tarinoita – Viime joulukuussa kolmannen kerran ministeritasolla tehtiin yhteenveto tilanteesta. Me epäilemättä olemme edistyneet, mutta matka on vielä pitkä. Joulukuun keskustelussa me vetäisimme sitä, että internetyritykset vauhdittaisivat työtään, että ne poistaisivat sisältöä nopeammin, osat paremman yhteistyössä kansallisen lainvalvonnan Euroopan kanssa – että ne jakaisivat, että ne auttaisivat pienempiä foorumeita tässä yrityksessä, että sisällön uudelleen julkaisu loppuisi ja että sieltä tunnistettaisiin paremmin. Me tarvitsemme harmonisoitua raportointia ja indikaattoreita, joista olemme samaa mieltä, että voimme paremmin mitata edistystä eli eri tavoitteiden suhteen. Esimerkiksi automaattinen tunnistaminen, miten tämä hashtag-tietokanta ja säästetään uudelleen lataamista, miten se toimii. Ja miten hyvin me tavoitamme pienemmät ja keskisuuret alustat. Ja olkoon keskustelu oli hyödyllinen. Keskustelu tämän pohjalta nyt arvioimme jos ko ja minkälaisia lisäaskeleita tarvittaisiin. Verkossa me keskityn ainoastaan terroristipropagandaan, vaan me siihen pyrimme kertomaan vaihtoehtoista myönteisempää tarinaa. Kansalainen laisyhteiskunta on paras, paras asemassa tuossa, että estettäisiin ihmisiä etenemään väkivaltaisen terrorismin tiellä, kun se on liian myöhäistä joulukuun 16. meillä on 10 miljoonan ohjelma. Viimeinen RAN joidenkin avaintoimijoiden tuolle Googlen, Twitterin ja vuoden kanssa auttoi suurta joukkoa kansalaisyhteiskunnan organisaatioita yli 200 tarkastelemaan digitaalisia taitoja, joita tarvitaan vaihtoehtoisten kertomusten – luomiseksi. Ja meillä on ensimmäinen äh, tarjouskilpailu 6 miljoonan euron arvoinen. Niin toivottavasti näemme uuden online aallon. Me pyrimme tunnistamaan ja edistämään parhaita terrorismin vastaisia strategioita. Täytyy sanoa, että tämä vastaterrorismi on lähes yhtä haastavaa kuin terrorismi. On helppo arvioida, kuinka paljon sieltä on poistettu ja kuinka nopeasti, mutta vielä, vielä vaikeampi mitä, että miten vastatarinat leviävät. Meistä on kuitenkin erittäin tärkeää tältä vaihtoehtoisia kertomuksia vaihtoehtoisille ryhmille. Tarina täytyy, täytyy olla oikean kaltainen tämä alkaa kannattaa eri sidosryhmää, että ylistävät voimiaan. Se on tervetulta ja se on tärkeä osa terrorismin vastaista toimintaa. To, tuon tätä raporttia. Olen iloinen, että ryhmä tunnisti olemassa olevan aloitteiden, kuten Ranin ja Internet vaikutuksen. Nyt täytyy miettiä, mitä voimme yhdessä edistää suosituksia. Meidän täytyy tunnustaa, että pystyy sen, pitäisi työskennellä meidän omalla tasolla tukea jäsenvaltioita, viranomaisia ja paikallisia toimijoita tällä alueella. Ja niin monilla alueilla, jossa edetä voimme. Kiitos. Tässä päivitys. meidän kuulla sitten teidän näkemyksiänne. Thank you very much, uh, Commissioner. Kiitoksia komission jäsen. ennen otetaan kysymyksiä tähän. Ensimmäisenä Metsola. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia komissori Keng siitä, että tulitte tänne valiokuntaamme. Olen samaa mieltä siinä, että EU-toimielimet ja komissio ovat tehneet upeaa työtä kansalaisten turvallisuuden takaamiseksi. Olemme hyväksyneet tärkeää lainsäädäntöä ja astuneet tärkeitä askelia eteenpäin. Euroopan hyökkäysten jälkeen viime vuosina meidän täytyy varmistautua siitä, että niiden seurauksena ei synny suvaitsemattomuutta ja vihaa yhteisössä. Se nimenomaan edesauttaisi terroristeja tekemään tästä alueesta selkeä rekrytointialueen ääriliikkeille. Mehän tiedämme, että meillä on terroristeja, jotka ovat EU-kansalaisia, jotka ovat täällä kasvaneet syntyneet täällä, jotka ovat radikalisoituneet. Ehdottomasti siis tukisimme voimakkaampaa lähestymistapaa radikalisoitumisen estämiseksi. Vihan, puhu, vihan lietsojien määrää täytyy vähentää selkeästi myös internetissä. Meidän täytyy katsoa, mitä vankiloissamme tapahtuu. Meidän täytyy pureutua näihin niin sanottuihin vierastaistelijoihin ja katsoa niitä syitä paremmin, miksi ihmiset radikalisoituvat kun kysymys on radikalisoitumisesta internetissä, olisin ehdottomasti samaa mieltä siinä, että terroristien käyttämän internetin estäminen on yksi tärkeimmistä askelista. Meidän täytyy poistaa sellaiset sivustot ja tiilit, joita käytetään ääriajatusten levittämiseen. Tämä on erityisen tärkeää, kun puhutaan nuorista tai kaikkein haavoittuvimmista. Meidän täytyy myös katsoa tätä vastapuhetta, jota terroristeille esitetään varsinkin internetissä. Kysymys on erityisesti siitä, että ihmiset saadaan ymmärtämään, mitä seurauksia tällaisella toiminnalla on ja että meillä on riittävästi tietoa, jota tätä propagandaa voidaan torjua todellisin faktoin. Kaikki tämä merkitsee sitä, että meidän täytyy jatkaa työtä yksityisten internetyritysten kanssa. Kaikkien täytyy vetää yhtä köyttä, kuten totesitte. Ja tässä avoimuustyöryhmä ja komission korkean tason radikalisointutyöryhmän työ on aivan äärimmäisen tärkeää. Me emme koskaan voi sallia sellaisen tilanteen syntymistä, jossa toivon puute nuorten joukossa sitten kääntyy siihen, että ihmiset ajattelevat, että ääriliikkeeseen liittyminen on ainoa tapa edetä, tai että toiveiden puute, toivon puute tulevaisuudessa tekee heistä helppoja radikalisoitumisen uhreja. Mietintö on hyvä, me kannatamme näitä päätelmiä. Haluaisimme nähdä lisää yksityiskohtia tässä suhteessa ja haluaisimme myös tehdä yhteistyötä sen suhteen, että nähtäisiin mitä muita yhteistyövälineitä yhteisössä voitaisiin pohtia niiden lisäksi, joita meillä tällä hetkellä on radikalisoitumisen estämiseksi. Kiitoksia. Indeed, please. Kiitos tänä Sandesta Zippel. Very much and thank... Kiitoksia. Kiitos näistä tiedoista. Ja kun puhutaan radikalisoinnista, vankiloissa ja näillä pakolaisleireillä. Tästähän Saksassa teetettiin tutkimus. Ja sitten uskonnollisten johtajien rooli. Ja meidän täytyy löytää tasapainot näille asioille. Olemme varmaan tästä samaa mieltä. Mutta sitten täytyy myöskin miettiä kotouttamista. Eli ehkä ihmiset radikalisoituvat, koska he eivät tunne olevansa osa yhteiskuntaa, heillä ei ole koulutusta, eli heillä ei ole hyviä työllisystymis- mahdollisuuksia, mutta tämä ei aina pidä paikkaansa. On ihmisiä, jotka eivät pelkästään syntyneet jäsenvaltiossa, vaan jonka vanhemmatkin syntyivät jo yhdessä jäsenvaltiossa. Ja heillä on yhden jäsenvaltion passit, mutta silti heitä pidetään ulkomaalaisina. Ja kuulin esimerkin henkilöstä, jonka henkilöt syntyivät täällä, jotka asuvat täällä, joilla on saksalainen passi. Ja häneltä kysyttiin, no mitä mieltä olet presidentin viimeisimmästä toimista? Siis kysytkö Steinmeierista? Mitä hän sanoi? Sitten toimitushenkilö, ei kun siis teidän presidentin Erdogan. Tämä on yhteiskunnallinen ongelma. Eli ihmiset asuvat täällä, he ovat kotoutuneita, mutta muut kansalaiset pitävät heitä ulkomaalaisina. Eli vaikka olisi koulutusta, niin ei välttämättä tunne olevansa osa yhteiskuntaa ja silloin saattaa joutua sellaisten ihmisten piiriin, jotka radikalisoivat toisia. Ja sitten lapset ja lapset, jotka ovat varttuneet Jemenissä, Syyriassa ja muissa maissa. Meidän täytyy nähdä, mitä tapahtuu. Ovatko he varttuneet radikalisoituneessa ympäristössä vai onko heidät koulutettu sitten terroristeiksi ja mitä tälle asialle voitaisiin tehdä, jotta voisimme muuttaa heidän näkemyksensä. Eli miten voisimme vahvistaa näitä perheitä ja onko meillä yhteyksiä muihin maihin, joissa myöskin on esimerkiksi lapsisotilaita, eli voisimme oppia heidän kokemuksistaan. Ja lopuksi nyt EU:ssa puhutaan siitä, että vahvistetaan EUn turvallisuutta ja puolustusta. No yksi perussyy terrorismille ja sodille on se, millä tavalla me kohtelemme kolmansia maita. Eli onko teidän yksikkönne yhteydessä ulkosuhdehallintoon ja yrittävätkö komissio ja jäsenvaltiot saada selville, millä tavalla meidän tapamme on vahvistanut demokratiaa ja rauhaa muissa maissa. Ja pitkällä aikavälillä tällä tavalla voitaisiin ratkaista myös tämä tilanne. Kiitos Steven e CSRstä. Thank you, Chair. I would like... Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin kiittää komissari Kengiä tästä yhteenvedosta ja hänen työpanoksestaan. Erittäin tärkeää työtä kysymyksistä, niin yksi on se, että millä tavalla Euroopan unioni voi antaa tai olla auttamassa Facebookin ja Twitterin kaltaisia ö, someyrityksiä rakentamaan sellaista puitteistoa, jonka avulla äh, voidaan ottaa meitä torjumaan radikalisointia. Minusta meidän täytyy asettaa jonkunnäköinen suuntaviiva, jotta voimme samanaikaisesti myös valvoa ilmaisunvapauden oikeuksia ja kaikkien ihmisten perusoikeuksien toteutumista. Vaikea työtehtäväksi, samalla kuitenkin tuen täysin teitä ja teidän radikalisoinnin ja terrorismin vastaista työtänne. Mielestäni kuitenkin tämä on tärkeä kysymys. Tiedän, että Yhdysvalloissa kongressi päätti siitä, että siellä luovuttaisiin puuttumisesta, koska internetyrityksiä säännellään muuten. Minusta parlamentin tulisi olla mukana tässä keskustelussa Emmekä voi jättää tätä pelkästään yrityksille. Onko teillä tämän lisäksi myös käsitys hyvistä käytänteistä jäsenvaltioissa, kun puhutaan radikalisoinnista niin, että opimme te toisiltamme? Yksi suurista ongelmista, joka meillä on, on, että meillä on kyllä hyviä ajatuksia. Jotkut niistä eivät toimi, mutta meillä täytyisi olla jonkunnäköinen ajatus siitä, mikä toimii, jotta voitaisiin varmistautua siitä, että hyvät käytännöt saadaan jakoon. Kiitoksia. Thank you. I know a lot of colleagues will be mentioned. Kiitoksia. Monet puhuvat tästä internetkysymyksestä ja yrityksistä ja nykyisestä strategiasta ja komission jäsen. Ehkä voisitte selittää, mikä tässä on tilanne, koska Jurova myöskin vastaa näistä hyvistä käytänteistä. Eli ehkä voisitte kertoa lyhyesti, missä nyt mennään, koska Monet ovat puhuneet tästä, mutta eivät tiedä, mikä nyt on komission tilanne tällä hetkellä. Eli ehkä voisitte kertoa vähän päivitettyjä tietoja tästä. Ja seuraavaksi Aldesta Wikström. Much and thanks to you again, Commissioner. For... Kiitoksia. Ja kiitos komission jäsen, että vietätte iltapäivää kanssamme. Se on hyödyllistä. Ja kiitos täsmällisistä vastauksesta kysymyksiini äskettäin. Meillä on aihe, jonka kaikkien pitäisi ottaa kantaa ja kaikkien instituutioiden osallistua. Halusin myös päivitystä tästä vastakertomustrategiasta. Mutta erityisesti halusin palata kysymykseen radikalisoitumisesta. Asiana täytyy puuttua ruohonjuuritasolla. Olen vakuuttunut, että jäsenvaltiossa on paljon hyviä esimerkkejä, joita pitäisi jakaa jäsenvaltioiden kesken. Että ei käytettäisi liikaa aikaa, rahaa tai energiaa pyörän uudelleen keksimiseen. Yksi parhaista äskettäisistä vierailusta äskettäin oli Mekkeleniin Belgiassa – jossa yhdessä vaiheessa kaikista yhteisöistä rekrytoitiin sotilaita islamilaisen armeijan, mutta nyt ei tapahdu mitään tällaista, koska radikalisoitumisen vastainen strategia toimi niin hyvin. Tällaisia kaupunkeja on paljon enemmän. Minusta olisi hyvä tehdä hyvin sitä esimerkkeistä kokonaistase. Me usein puhumme niin kuin internet olisi jotain erityistä, mutta eikä se ole niitä kaikki, joka on tuollaisessa elämässä laitonta, on laitonta internetissä. Siitä me puhumme tässä valiokunnassa. Tämä pari vuotta sitten me olemme osa olla täällä jo jonkun aikaa. Meillä on vain yksi elämä. Osa tapahtuu RL tollisessa elämässä ja osa internetissä. Mutta se, mikä tapahtuu internetissä, sitä pitäisi tarkastella, kun se tapahtuisi todellisessa elämässä. Ja lyhyesti puhuisin ydinsyihin puuttumisesta kolmansissa maissa. Ja onko palveluiden toimien välillä tähän aiheeseen? Mutta eka tapauksessa paljon kiitoksia oikein hyvästä raportista. Kiitos. Next is Mrs. Gomez. Kiitos sitten Gomez. Commissioner, I also appreciate that you come uh, to us. Kiitoksia komissari. Kiitoksia siitä, että tuitte tänne paikan päälle. Kävitte näitä läpi näin rakentavalla tavalla. Aivan oikein huomautitte, että uskonnollisten johtajien rooli eh, vankilossa, mutta myös niiden ulkopuolella. Ja se, että Ja se, että tämä asia on tiedossa jäsenvaltioissa on tärkeä, mutta kuitenkaan se ei ole paikallisviranomaisten huolenaihe. Itse juuri puhuitte näistä, tästä ruohonjuuresta. Ainakin voin omasta maastani sanoa, että siellä pyritään saamaan rahoitusta Arabiemiraateista, jotta saataisiin esimerkiksi moskeijoita rahoitettuja Tietysti ihmiset suhtautuvat tähän kovin myönteisesti, ymmärtämättä näitä mahdollisia vaikutusaloja. Onko tietoisuuden lisäämistä harjoitettu jäsenvaltiossa tässä suhteessa, että ne hoitaisivat myös tehtävänsä tässä suhteessa? Ja haluaisin tietää, mikä teidän näkemyksenne sitten on siinä valossa, mitä nyt täällä on keskusteltu. Öö, erottelu vankiloissa. Tehän korostitte sitä, että sen sijaan, että vankilat olisivat tällaisia yhteiskuntaan palauttamisen keskuksia, ne ovat sen sijaan radikalisointiin johtavia keskuksia. Ja kaikkein vaarallisimmista henkilöistä huolehtivat ja että Jotkut asiantuntijat sanovat aivan päinvastaista, että jopa kuntoutusmielessä, kun pyritään ymmärtämään, mistä tässä on kysymys, niin tällainen erottelu ei olisi hyödyksi. Haluaisin kuulla näkemyksenne siitä. Ja mitä sanotte nyt niistä jätenvaltioista, jotka nyt pohtivat sitä, että Euroopan kansalaiset, jotka nyt tällä lailla toimivat, heitä nyt asettaisiin syytteeseen kolmansissa maissa, joissa on erittäin huonot oikeuslaitokset. Irak, Syyria. Eli jos me sallimme tällaiset oikeudenkäynnit näissä maissa, niin silloin se vähän on niin kuin mitä oikeudenkäyntiä olisikaan. Tai ainakaan oikeudenmukaista sellaista. Ja me tiedämme, mitä mahdollisia vaikutuksia tällä voisi olla, varsinkin lapsiin. Eli mikä näkemys teillä tästä on? Mikä teidän viestinne on nyt tässä suhteessa? Millä tavalla voimme edesauttaa toimintaa? Mehän tarvitsemme kieliasiantuntijoita, urdun, arabian asiantuntijoita. Tarvitaan islam-asiantuntijoita, jotka kykenevät välittämään oikean viestin. Missä määrin tämä on osa sitä työtä, joka teidän mielestänne on tärkeä jäsenvaltioille – ja lopuksi olen usein saanut nähdä, että teknologiaa, yritysten tekemä työ on erittäin huono, kun pyritään torjumaan näitä viestejä – ei pelkästään siis näiden jihadistien viestejä, mutta myös ihan äärioikeiston viestit, jotka lisääntyvät voimakkaasti EU:ssa. Minä itse olen valittanut joistakin, jotka ovat minua häirinneet, enkä näe, että sen suhteen tehtäisiin yhtään mitään. Hyvin usein erittäin epämiellyttävät äärioikeiston ihmiset. Kiitos sitten Adamov. Благодаря, господин председател. Kiitoksia puheenjohtaja. Minulla on kaksi kysymystä teille. Ensinnäkin olen samaa mieltä siitä, että tietyt näistä alueista, joilla ihmisiä radikalisoituu, erityisesti jos he ovat muslimeja, mutta ovatko nämä ainoat tällaiset radikalisoitumisalueet? Onko, onko muita alueita, joilla saattaa esiintyä tällaista? Eli tähän liittyen pari kysymystä. Ensinnäkin, onko teillä mitään käsitystä siitä, mitä tapahtuu muslimien temppeleissä ja moskeijoissa? Millä tavalla siellä saarnataan mistä siellä puhutaan, onko teillä tästä mitään havaintoja. Ja sitten toinen kysymys. Kun torjutaan radikalisoitumista ja kun puhutte muslimien uskonnollisille johtajille jäsenvaltioissa, jos he eivät ole osa meidän tiimiämme, jos me emme puhu heidän kanssaan ja torju radikalisoitumista heidän kanssaan, niin silloin siinä ei onnistuta. Kiitos. Kiitos, Tim Depre. Merci, president. Kiitos, puheenjohtaja. Ja kiitos komission jäsen Kingille siitä, että hän tulee niin runsaasti tänne ja kuinka selkeästi hänen selkeästä viestistään. Koskien korkean tasoryhmän puolivälin raportti. Tässä on hyviä viestejä, joita voidaan muuttaa hyväksi käytänteeksi, ja tämä on välttämätöntä. Mutta tässä on perustavampikin kysymys. Ihmiset, jotka palaavat konfliktialueelta, palaavat EUn eri alueille, tai he eivät palaa jäsenvaltiolla eri politiikkaa suhteessa sekä Irakiin ja Iranin, Irakin, Syyrian tämän terroristien suhteen lasten suhteen, tarttuuko EU näihin? Tämä on ainoastaan jäsenmaa kohtainen ongelma, vaan koko Euroopan ongelma. Satoja lapsia saattaa paluttaa, jotka ovat murrosikäisiä. He varttuvat miehiksi, jos he ovat radikalisoituneet. Mitä tapahtuu? Missä he toimivat? Ainoastaan vastaanottamaissako? Tämä on erittäin herkkä kysymys. Pyrkivätkö jäsenvaltiot lähentämään kantojaan? kunnioitetaan ihmisten perusoikeuksia. En halua syyllistää ihmisiä, joiden suhteen ei ole mitään muotittavaa. Mutta jotain todennäköistä, heillä on yhteistä muuta tehtävää kuin tietojenvaihtokin. Rova Sippelti, joka puhui radikalisoitumisen sosiaalista ulottuvuudesta. Sen lisäksi ja muutakin kuulemme terrorismin vastaisessa tässä valiokunnassa belgialaista poliisia, jolla oli parkkalainen tausta, työskentelee radikalisoitumiseen parissa Belgiassa, myös Amrani. Ja radikalisoitumisen taustalla on myös kulttuurillisia tekijöitä. Ja jos tämä kehittyy Euroopan alueella, tämä wahhabismi-diskurssi, niin me tartu, joudutaan kysymykseen, joka ruokkii radikalismia, esimerkiksi Marokon kuningas. en halua, että meillä pitäisi olla samaa, mutta hän on luonut imamien instituutin, mutta hän on kieltänyt alueellaan julkaisut, jotka ovat radikaaleja lähes sotalietsevia islamitekstejä. Ja Minä sanon, että meidän pitäisi tehdä samaa omissa maissa. Mutta kysymys on, missä määrin me voimme, kuten edellinen puhuja että, että me vetäisimme uskonnonopettajien, että, että Imaamme koulutus tapahtuisi muulla tavalla kuin radikaalisti ja sotaisasti. Me vastaan sitä itse. Mutta äh, viranomaispaltiikalla voimme kannustaa muita toimimaan niin, että he poistaisivat tämän radikalisoitumisen juuren. Mitä mieltä olette tästä? Thank you. Mrs. Kiengi, please. Kiitos, Ten Grazie. Kiitoksia, Claude, kiitoksia komission jäsen siitä, mitä on tehty ja mistä kerroitte. Me tiedämme, että radikalisoitumisen torjunta ja väkivallan torjunta on tärkeää. Ja meillä pitää olla välineitä, jotka menevät koulutuksesta ennaltaehkäisyyn. Ja meidän täytyy muistaa, että kyse on ihmisoikeuksien vastaisesta toiminnasta. Ja sitten Täällä puhuttiin jo kotouttamispolitiikasta ja monissa jäsenvaltioissa tämä ala on hiukan puutteellinen. Eli on tiettyjä asioita, jotka mielestäni täytyy ottaa huomioon, kun harmonisoidaan näitä asioita EU:ssa, esimerkiksi kansalaisuus. Monet näistä lapsista tuntevat olevansa osa jotain valtiota osittain, koska he pienestä pitäen tunnistavat tiettyjä alueita ja odottavat sitten 18-20 vuotta, saavatko he kansalaisuuden. Jos elää tällaisessa limbossa eikä saa samanlaisia mahdollisuuksia kuin ikätoverinsa, niin mielestäni tämä on kyllä asia, johon pitäisi puuttua tässä korkean tason työryhmässä. Meidän pitää harmonisoida näitä toimia ja sitten vihapuheen lisääntyminen ja populismi, mukalaisviha. Tällä tavalla on nähty, että tämä lisääntynyt viha saattaa jättää taka-alalle nämä ennaltaehkäisevät politiikan toimet. Tämä lisää konflikteja Euroopassa ja tällä tavalla asetetaan eri yhteisöjä toisiaan vastaan ja silloin on vaikea toteuttaa ennaltaehkäisevää politiikkaa. Eli oletteko te miettinyt myöskin sitä, miten viha ja mukalaisviha ovat lisääntyneet? Ja se on myöskin este, kun ajatellaan ennaltaehkäisevän politiikan suunnittelua. Kiitos. Chidowski. Kiitos sitten lopuksi vielä Chidovski. Děkuji, pane předsedající, děkuji, pane komisaři, že jste tady s námi. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia siitä, että tulitte tänne tapaamaan, vaikka nyt onkin maanantai-iltapäivä. Mä aina tulemme teidän kuulemistilaisuuksenne ja haluamme kuulla, mitä teillä on sanottavaa. Olen ilahtunut siitä, että edustaja Sippel sanoi, mitä hän sanoi, koska se on ensimmäistä kertaa, kun hän on nyt analysoinut järkevästi tätä kriisiä ja sitä, että on välttämätöntä integroida ihmiset, jotka tulevat tänne Moni on sanonut, että meidän tulisi hyväksyä kaikki. Haluaisin kuitenkin korostaa tätä kysymystä. Olen aivan samaa mieltä hänen kanssaan, joten aika enää koskaan meille sano, että EPP e voisi olla samaa mieltä sosiaalidemokraattien kanssa. Haluaisin esittää teille kolme kysymystä. Ensinnäkin radikalisointi näiden vaihtoehtoisten uutisten vuoksi. Minä ja perheeni olemme saaneet näiden uutisten vuoksi tapouhkauksia. Oletteko koskaan saaneet itse nähdä tätä ilmiötä? Sillä näin tapahtui Tsekin presidenttiehdokkaalle Jiri Dahosille tuossa vaalikampanjassa. Koska siellä esitettiin vääriä tietoja siitä, että hän haluaa toivottaa pakolaiset tervetulleeksi ja näin häntä uhattiin kuolemalla. Toiseksi, oletteko koskaan nähneet radikalisointia venäläisen propagandan pohjalta? Tämä on nimittäin aihe, josta Tsekin tasavallassa keskustellaan paljon. Se on aika mielenkiintoista, koska Venäjän media tuo paljon sen kaltaista informaatiota, joka johtaa tiettyjä ihmisiä radikalisoinnin tielle. Kolmas kysymys. Poissuljetut yhteisöt. Olen ollut töissä katutyössä monia viikkoja. Hyvin usein työpaikkojen puute on johtanut nimenomaan tähän radikalisoitumiseen. Tämä ilmiö on nähtävissä myös muissa maissa. Voisitteko siis mainita asian? Onko tässä kyseessä asia, jota kannattaisiin pohtia tulevaisuudessa? Kiitoksia. No, tämä oli aika luova puheenvuoro, mutta no, komission jäsen saa sitten päättää tästä kysymyksestä. Olkaa hyvä. Thank you, and as ever, thank you for your engagement on... Kiitoksia sitoumuksesta näihin kysymyksiin. Tässä tuli esiin tärkeitä kysymyksiä, joita täytyy käsitellä, kun teemme työtä asiantuntijaryhmän kanssa ja ajattelemme työn seuraavaa vaihetta. Tämähän on väliaikaisraportti ja työ jatkuu edelleen tulevina viikkoina ja kuukausina. Eli vastaan muutamaan tärkeimpään kysymykseen. Jos teistä tuntuu, että ole vastannut johonkin kysymykseen, tulkaa sitten käymään luonani. Monet teistä kysyivät verkkoradikalisoitumisesta ja laittomasta materiaalista. Ja puheenjohtaja pyysi, että sanoisin tästä jotain. Kuten tiedätte, meillä on erilaisia foorumeita, joilla keskustellaan näistä asioista – tärkeimpien alan toimijoiden kanssa. Esimerkiksi komission jäsen Jurova on luonut käytännössä säännöt vihapuhefoorumille. Abramopoulos hiljattain käsitteli juuri terroristisisältöjä internetfoorumilla ja komission jäsen Ansep ja myöskin Gabriel ovat käsitelleet turvallisuusuhista, jotka liittyivät internettiin. Eli monia vuoropuheita käydään samanaikaisesti ja siksi päätimme kokousta viime vuonna ja koordinoimme näitä vuoropuheluita ja yritämme sitten löytää yhteisiä viestejä ja se johti viime vuoden syyskuussa tiedonantoon, jos vielä ette ole siihen tutustunut, niin voin sitä suositella. Siinä pyrittiin selkeästi katsomaan näiden formien osalta, mitä siellä voitaisiin ja mitä pitäisi tehdä, jotta voidaan puuttua erilaisiin laittomiin sisältöihin. Ja selväksi tuli, että kaikkea tätä työtä ei pystytty tekemään. Meidän pitää olla aloitteellisia. Meillä pitäisi olla myöskin automaattisia välineitä havaita ja poistaa tai estää jopa niiden päätyminen verkkoon. Ja tämä voittaisiin tehdä ilman, että se vaikuttaa sähköisen kaupankäynnin puitteisiin. Tätä asiaa on viety eteenpäin keskusteluissa. Me raportoimme säännöllisesti näiden eri yhteyksien kautta ja komission jäsen Jurova julkisti ihan hiljattain raportin edistyksestä, jota on saatu aikaan vihapuheen käytännössääntöjen osalta. Ja minä viittasin kokoukseen, joka pidettiin joulukuussa, eli edistystä on tapahtunut. Mutta lisää täytyy vielä tehdä. Jos katsomme nyt haasteita, jotka liittyvät terroristisisältöihin, laittomiin sisältöihin, niin haluaisimme nopeampaa edistymistä, kun ajatellaan tällaisten sisältöjen poistamista ja havainnointia. Meidän pitäisi käyttää enemmän automaattisia välineitä, jotta tällaiset sisällöt eivät ylipäänsä pääsisi nettiin. Ja meidän pitäisi saada enemmän tukea suurista foorumeista pienemmille, jotta ei käy niin, että suuret foorumit pärjäävät hyvin mutta sitten sisällöt siirtyvät muille foorumeille. Ja haluamme enemmän yhteistyötä foorumien ja poliisiviranomaisten välillä sekä kansallisella että Euroopan tasolla, erityisesti Europolin kanssa. Yhteistyötä on, mutta sitä voitaisiin vahvistaa. Eli tässä oli konkreettisia toimia, joita haluaisimme tukea. Komissiossa nyt tällä hetkellä keskustellaan siitä, millä tavalla voitaisiin saada aikaan enemmän tällaista edistystä ja esittelemme sitten näitä tuloksia joko tämän kuun lopussa tai sitten niin, tai siis helmikuun lopussa tai pian sen jälkeen. Eli toivottavasti uskotte siihen, että tämä asia on meille tärkeä ja yritämme toimia tässä koordinoidulla tavalla. No sitten tässä tuli esiin muitakin kysymyksiä, joihin en nyt ehdi vastaamaan yksityiskohtaisesti, Hyvin paljon töitä nyt tehdään, erityisesti palavien lasten osalta. Kuten sanoin, tämä on asia, jota RAN on käsitellyt jo pitkään. Ja sieltä olemme saaneet hyvän käsikirjan viime vuoden puolivälissä. Se aiheuttaa aika paljon keskustelua eri jäsenvaltioissa juuri näihin haasteisiin liittyen. Ja sitten sitten on ollut muitakin keskusteluita esimerkiksi ministeritasolla yleisistä ulkomaalaisten taistelijoiden aiheuttamasta uhasta. Eli jos tiedetään, että he palaavat, niin mitä sitten tehdään oikeusjärjestelmän kautta? Tällaisia keskusteluita käydään aika paljon neuvostossa. Ja siellä käsitellään myöskin aiheita, joita käsitellään myös kansallisella tasolla. Esimerkiksi tämä erittely vankiloissa. Eri maissa on erilaisia käytänteitä. Ja mikä on kanta oikeudenkäyntien suhteen kolmansissa maissa. Oikeusministereillä on ollut hiukan erilaisia kantoja. Eli nämä ovat aiheita, joita pitää edelleen käsitellä ja toivottavasti ne otetaan mukaan tämän korkean tason asiantuntijaryhmän esityslistalle. Sitten yhteistyö kolmansien maiden kanssa, haasteet, jotka liittyvät kolmansien maiden vaikutusvaltaan radikalisoitumiskysymyksissä. Eli täytyy katsoa, millaisia vaikutuksia yleisesti ulkopolitiikalla saattaa olla – jos ajatellaan vaikka tällä lähinnä rauhanprosessia. Tietysti siitä puhutaan eri foorumeilla ja me käymme tästä keskustelua tälläkin hetkellä. Ja erityisesti täytyy katsoa, miten teemme yhteistyötä kumppanien kanssa kolmansissa maissa, kun ajatellaan radikalisoitumisen torjuntaa. Siis radikalisoituminen niissä maissa. Ja se, miten tämä radikalisoivat elementit heidän maissaan saattavat vaikuttaa meihän, meidän maihimme ja miten voimme tukea toisiamme. Ja tämä radikalisoitumisen torjunta on nyt säännöllisesti mukana turvallisuuskeskusteluissa kaikkien naapurivaltioiden kanssa. Sitten kotouttaminen. Me tiedämme, että tämä on tietysti tärkeä osa näitä eri politiikan aloja, joita täytyy harjoittaa. Meillä on maahanmuuttoon liittyvä toimintasuunnitelma. Ja tämän vuoden alussa komissio julkisti oppaan jäsenvaltioille, jotta ne pystyvät kunnolla hyödyntämään EU-varoja, joilla tarkoitus on tukea kotouttamista – varsinkin kun kyse on maahanmuuttajista, jotka eivät tunne kulttuuriamme. Eli tämä on siis vuoteen 2020 asti olevia varoja. Täysin ja Kretu ovat myöskin mukana näissä kysymyksissä. Ja sitten, mitä on opittu jäsenvaltioista – No sehän on nyt tämän asiantuntijaryhmän tavoite. Ja toivottavasti sitten, kun palaamme ehdotusten kanssa liittyen siihen, miten vahvistetaan EU-tason koordinointia radikalisoitumisen torjunnassa, niin voimme sitten tehdä ehdotuksia, jotka ylläpitävät tätä tasapainoa sen välillä, mitä voidaan oppia ruohonjuuritasolta, kun näitä on vaikka sosiaalityötä, koulujärjestelmää ja muita tahoja. Ja sitten toisaalta poliitikot ja hallitukset. Eli tämä on se yhteys, jonka haluamme luoda. Ja tämä on yksi tärkeimpiä aiheita tämän asiantuntijaryhmän seuraavissa työvaiheissa. Ja kerromme sitten, miten he etenevät. Kiitos. Kiitoksia kollegoille näistä kysymyksistä. Tämä on monimutkainen kysymys, johon liittyy monia muita kysymyksiä, joita käsitellään lainsäädännössä. Ja kiitos, että selvititte, miten tämä liittyy siihen, mitä muut komission jäsenet tekevät. Eli kutsumme teidät takaisin sitten kertomaan tästä seuraavasta asiantuntijaryhmän kokouksesta kiitoksia valiokunnan jäsenille näistä kysymyksistä. Ja komission jäsenemme tapaamme sitten sitten tämän aiheen tiimoilta tuonnempana. Kiitos. No niin, kollegat, sitten siirrymme seuraavaan kohtaan. Eli 29 artiklan mukainen työryhmä. Eli hän nyt tulee tänne eteen ja minä pidän tämän alustuksen. Eli tämän 29 artiklan työryhmän puheenjohtajan laatima teksti. Isabel falk Ja hän kertoo tästä Yhdysvaltojen ja EUn välisestä Privacy Shield-toimesta. Ja työryhmähän oli mukana tässä ensimmäisessä keskustelussa ja laati oma mietinnön. Ja meille kerrotaan sitten myöskin tämän asetuksen täytäntöönpanosta – ja siitä, millaista työtä 29 artikla työryhmä on tehnyt. Ja mainitsen vielä, että tämä on nyt ehkä viimeinen kerta, kun te raportoitte täällä puheenjohtajana. Tehän olette tehnyt erittäin hyvää työtä, erityisesti kun ajatellaan tätä valiokuntaa ja kun ajatellaan monia toimia, joihin olette ryhtyneet. Eli arvostamme sitä ja kiitoksia. Ja nyt voitte sitten esitellä nämä kaksi tärkeää aihetta. Kiitos. Bonjour à tous. Hyvää päivää. Kiitos pahjohtaja. Kiitos 29 ryhmän johtajana. Voisin sanoa muutaman asian tästä tärkeästä asiasta. Ensinnäkin privacy Shieldistä ja sitten yleistä tietosuoja-asetuksesta. Ja kiitos, että kutsutte G29 tänne Helsingin Privacy Shield. Kuten tiedätte, viime syyskuussa uudelleen arvioitiin Privacy Shieldia äh, komission kanssa vuosi sen jälkeen, kun komissio oli päätöksen uuden tai päätöksen tästä menettelystä, jolla tieto voidaan lähettää Yhdysvaltoihin. Euroopan tietosuoja viranomaisella oli kaksi tavoitetta. Yhtäältä piti tarkastaa, että amerikkalaisten toimenpiteet Shield järjestelmän puitteissa on, että niistä on pidetty kiinni. Ja toiseksi haluttiin jatkaa niitä analyysiä, joita olimme jo aloittaneet vuonna 2016 kesäkuussa, jotka käsittelevät primääri- ja sekundaarioikeutta suhteessa komission päätöksiin. Tämän uudelleenarvioinnin jälkeen vie 89 päätti 2016 mietinnöstä. Me pystymme toteamaan Privacy Shieldin äh, antamat äh, takuut ovat parempia kuin edeltäjässään. Ja että Amerikan viranomaiset ovat ää, äh, toimenpiteitä ensinnäkin kaupallisella alueella näemme, että valmist- tarkastusten määrä on lisääntynyt ja yritysten mekanismeja tarkistettu, kun ne haluavat hyötyä prosessiivista. Toisaalta eh, henkilön resursseja kohtaan ja automaattinen profiling, profilointi, niin se pitäisi tehdä parannuksia. koska 28 on huolestunut, että henkilöiden oikeudet ovat rautettuja silloin, kun heidän tietojen käytetään kaupallisiin tarkoituksiin Yhdysvalloissa. Sitten Amerikan viranomaisten tietojen saantioikeudet G29 on toisaalta pitänyt tervetulleen amerikkalaisten seuratuota, mitä tulee tietojen saavutettavuuteen ja valvontaan. Ja 29 on ilmassa samanaikaisesti joukon varaamia toisaalta tehty sitoumuksiin nähden ja toisaalta suhteellisen käytänteisiin vertuna, niin ää, ää, tuomioistuimen päätökseen, jolla Safe Harbor kumot, päätö, menettely kumottiin. Tämä Beklavin päätösvaltaisuusperiaatteessa on tällainen merkittävämpiä kaikkien toimien toteuttamiskeino. Se estää valvontaviranomaisia toteuttamasta tehtäviä ja raportoimasta. Ja tietysti näissä raportoissaan ja kohteiden ja va- valinnassa Upstream-ohjelmassa. Josta 1223 äh, prosentin määräyksen täytäntöönpano suhteen samat kommentit pätevät. Yleisemmin 89 on todennut 2016 heinäkuun on todennut, että meillä on vähän näyttöä siitä ja vähän sitovia keinoja, joilla, joiden puolella voitaisiin sanoa, että tietojen kerääminen ja henkilötietojen äh, saavutettavuus viranomaisten, Amerikan viranomaisten puolelta, etteikö se olisi äh, täysimittaista massavalvontaa. Ja sitten on kysymys Helsingin henkilöiden valitusoikeudesta. Tuomioistuin piti sitä välttämättä. On, ja se substantiaalisesti vastaava suojelun taso kuin Euroopassa ja muistutimme, että eh, no standing requirements-periaate tämä saavutettavuus kriteeri vaikean tien valittajille edetä. Ja eurooppalaisille tarjottavat valitusmahdollisuudet ovat monimutkaisia ja rajoitettuja, erityisesti kun tämä oikeusasia henkilö, joka on olennainen, että kansallisen tietoturvasuhteen suhteen, joka Privacy Shieldin mukaisesti semmoinen pitäisi nimittää, mutta Yhdysvaltaviranomaiset eivät ole häntä nimittäneet. Monivuotisen arvioinnin pohjalta G29 on pyytänyt sekä Amerikan virano, Yhdysvaltain viranomaiset että komissiota jatkamaan vuoropuhelua, että oltaisiin laittoa toimintasuunnitelmia, jotta poistettaisiin ne varaumat sekä operationaaliset että juridiset, joita olemme todenneet. Meillä on selkeä aikataulu tietysti viranomaiset ovat vaatineet tätä. Tästä 18 toukokuun 25 päivän mennessä me odotamme, että oikeussuoja, oikeusasiamiestä nainen nimitetään ja myöskin P-klubin jäsenet pitäisi nimittää. Ja tässä seuraavaan ää, vuosittaisen arvioon, eli 2018 vuoden loppuun, G80 toteavat ongelmat epävarmuuden aihetta, että pitäisi ratkaista. Jos 89 äh, ilmaisemmin huoliin niin ei löydetä ratkaisuja, Euroopan viranomaiset ja että ryhtyvät asianmukaisiin toimiin mukaan lukien mahdollisuus äh, turvautua kansalliseen oikeuteen, joka 25. toukokuuta jälkeen voi ottaa juttuja käsitelläkseen. Tämä no, huolellähän on ilmaista ilmaistu, missä me olemme muutaman kuukauden jälkeen, kun, siitä kun nämä varaamat on ilmaistu. On sekä myönteisiä että kielteisiä merkkejä. Mitä myönteisiin merkkeihin tulee, me olemme nähneet tiettyä Yhdysvaltojen viranomaisten aktiivisuutta PE-klubin jäsenten nimittämisen suhteen ja FTC-nimityksen suhteen, mutta näiden ponnisteluiden päälle ja ehdokkaiden asettamisen jälkeen. Emme ole kuitenkaan nimityksiä nähneet. Kielteisiä merkkejä on esimerkiksi se, että kongressi antoi pari päivää sitten uuden luvan 702 FISAN, äh, FISAlle kuuden vuoden lisätoimiajan ilman tämä toiminnan jatkamislupa ilman mitään merkittäviä muutoksia, joka mahdollistaa yhdysvaltalaisten kansallisten tietojen käsittelyn. Entisellä ei ole mitenkään myönteistä tämä kongressin suverenistinen mielenilmaisusta voidaan pitää mahdollisuuksien sivuuttamisella. g 29 on tehnyt useampia suosituksia, jotta 72 FISAn toimintaa parannettaisiin olemme vedonneet siihen, että sen sijaan, että valvontaohjelmilla annettaisiin laajat luvat päivitettävässä oikeuskehikossa voitaisiin kohdentaa seurantaa ja luotaisiin kriteereitä, kuten kohtuullinen odotus, että se määrämiseksi, josko yksilöön tai ryhmään pitäisi kohdistua seurantaa. Ne pitäisi olla tiukempia yksilökohtaisia äh, kriteereitä, jonka riippumaton viranomainen asettaisi. Eli aivan saman aikaan myönteisiä huolestuttavampia piirteitä, mutta mikä on sitten kokonaisarviomme Privacy Shieldistä? Voimme todeta, että Euroopan lähestymistapa tietosuojaan ja kansainvälisiin siirtoihin, tiedon kontekstissa, jossa tietovirrat ovat globalisoituneempia. Mutta me olemme määritelleet myös maailmanlaisen standardimme tietosuojan, että tämä nyt on pelissä. Nämä kansainväliset standardit, nämä tulevat olemaan ilmiselvästi merkittäviä, jos ajatellaan EUn kaupastrategiassa pyritään niin sanottuihin u- uuden sukupolven sopimukseen suurten globaalien toimijoiden kanssa, ja me mietimme näitä menettelyiden riittävyys päätöksen ja erityisesti Japanin ja Korean suhteen. Nämä ovat olennaisia. Ja tämä 29 artiklan mukainen työryhmä tulee antamaan lausuntonsa siitä, minkälaisia tekijöitä pitäisi arvioida sen päätämiseksi, onko kolmannen maan antama tietosuoja substantiaalisesti EU-tasoa vastaava. Suhtaan tähän suojan riittävyyden arvioiden pragmaattisesti niiden läksyjen pohjalta, mitä me olemme Privacy Shieldistä saaneet. Tässä siis ensimmäinen aihe. Meillä on tällainen rasteroitu taas valkoista ja mustaa. Ja siitä yleisen tietosuojastuksen täytäntöönpano, joka on merkittävä kysymys tietosuojan kannalta Euroopassa. 29 työryhmä on erittäin aktiivisesti toiminut tämän merkittävän tavoitteen edistämiseksi. Me olemme määritelleet Stanixin toimintasuunnitelman 16-18 vuosille, jotta täytäntöönpano olisi tehokasta ja tämä muuttuisi operationaaliseksi toiminnaksi sekä yksilötasolla, organisaatioissa ja tietosuojaa viranomaisissa. Meillä on ollut kaksi, yli 20 täysistuntoa tietosuojaastuksen parissa ja 165 kokousta, joita tekniset aliryhmät ovat käyneet eri aiheista. Älkää epäilkä sitä, etteikö 29 työryhmä olisi ollut erittäin aktiivinen tietosuojastoksen täytäntöönpanossa. Me pyrimme tulkintoihin, jossa asetusta tulkitaan mahdollisimman läheisesti samansuuntaisesti kuin muiden suuntavivojen kanssa. Esimerkiksi tiedon siirtyvyyden suhteen, tietosuojan delegoinnin suhteen, vaikutusarvioinnin suhteen, profilointi, suostumuksen antaminen, seurattavuusmääräykset tai henkilötietojen lokaamattomuus. Me tämän yhteistyössä yritysten kansalaisyhteiskunnan kanssa meillä on julkisia kuulemisia ja meillä on näitä fablabeja ja tässä on mahdollisimman lähellä kenttää ja vastasimme niiden odotuksiin, jotka tekstiä hyödyttävät. Meitä tulee rekisterin pitäjien jotka EU pyrkii siihen, että se antaa tukea jäsenvaltiota jotta dynaamisesti äh, sääntömukaista noudattaisiin olennaisesti kunnioittain asetusta. 29 työryhmän puheenjohtajana myös, että kaikki nämä suuntaviivat hyväksytään ja julkaistaan ennen toukokuuta toukokuun 25. Mutta minun täytyy tehdä selväksi, että meillä on erilaisia eurooppalaisia herkkiä kohtia ja me, me kohtaamme kaikenlaista pientä sorinaa, joka ei ole aina myötä, puhutaan tämän este, ta, taakka tai innovoinnin este. Tähän retoriikkaan me vastaamme useammalla tavalla. Ensinnäkin kiinniottaminen. Kaikki talousaseena vastaa 95 direktiiviä. Ja sitä asetuksen suhteen Ja me sanomme, että tämä asetus asettaa tasavertoisen aseman toimijat globaalisti erityisesti kohdentamisen suhteen. Ja lähikuukausina tullaan myöskin miettimään täydentäviä toimia henkilötietojen suojan suhteen, erityisesti PK-yrityksissä. Ja, ja nämä uudet oikeudet, erityisesti tiedon siirrettävyyden suhteen tietosuojadirektiivistä, mahdollistavat sen, että syntyy uusia toimijoita. Se mahdollistavat osia tukitoimenpiteitä. Jos puhutaan tiedon siirrettävyydestä, mikään alusta, mikään amerikkalainen ulkomaalainen alusta ei voi enää säilyttää käyttäjien tietoja. Eli Euroopan säätelyn kautta EU on panostanut henkilötietojen suojelun meidän on osa kilpailuvaltio. Meidän täytyy selittää se ja meidän täytyy osata elää sen kanssa. Sitä lainsäädäntöä on halunnut myöskin yhteistyötä Euroopan viranomaisten kanssa ja eurooppalainen säätely luo hallintamallia, joka yllättää, vahvistaa kansallisten viranomaisten asemaa, mutta myöskin mahdollistaa yhteistyön rajat ylittävällä tasolla. Eurooppalainen tietosuoja, ää, elin, joka tulee seuraamaan artikla 29 työryhmä, sen täytyy vastata tämän Euroopan johdonmukaisen solidaarisuuden haasteeseen asetuksen täytäntöönpannossa. Konkreettisesti olemme laatimassa meneteltä tuota sääntöjä CPDlle ja artikla 65 täytäntöönpannosoteen, jolla komitea pystyisi ratkaisemaan kiistoja. Pyrimme myöskin luomaan CPD ja Euroopan tietosuojan valvojen kesken, jolla määritellään yhteistyön muodot, jossa luottamuksellisuus ja tietojen salaisuus säilyy, niin kosituksessa vaaditaan tämä uuden haltamuodon laatiminen on avaintekijä se on meidän säätö, eurooppalaisen säätelymallin ratkaisupiiri. jos uusi komitea ei toimi, kuinka hyvä teksti onkaan, niin tehokas se ei olisi. Lopuksi totean sen, että uuden eurooppalaisen oikeudelliseen kehikon luominen tietosuojalla merkitsee myös sitä, että jäsenvaltiot ja EU pitävät huolta siitä, että valvontaviraston että niillä on riittävästi inhimillisiä resursseja uusien tehtävien täyttämiseksi. Joten jäsen, ja monessa jäsenvaltiossa tilanne on ihan toisenlainen. Mielestäni asiallista kiinnittää parlamentin jäsenet tästä ongelmista, jotka ovat EU-budjettivallan to, toinen käsi. Tässä tietoja paremmasta Shaleista, RGBDstä. Henkilötietojen suoja järjestelmästä. Isabel, so now... Kiitoksia Isabel. Ensimmäisenä Zipel, olkaa hyvä. Thank you very much. Kiitoksia. Kiitoksia puheenjohtaja. Aiemmin tänä iltapäivällä kävin Ranskan kollegoiden kollega Guillaumin kanssa keskustelua asiasta. Meillä on varmasti aika mm, yhdenlaisia, samankaltaisia ajatuksia siitä, ja haluan esittää niitä teille. Puhuitte kritiikistä joka tulee joistakin jäsenvaltioista. Tässä on yleinen kohta, joka on aina jonkun verran ärsyttävä. Meillä on lainsäädäntöä, josta on päätetty, mutta sekä parlamentti että neuvosto eivät välttämättä pidä sellaisesta lainsäädännöstä. Mutta kun siitä päätetään, minä haluaisin, että se täytäntöön pantaisiin ja että jäsenvaltiot todellakin sitten mm, olisivat tästä samaa mieltä. Olemme kuitenkin hiukan huolissamme siitä, että vain kaksi jäsenvaltiota on mukauttanut lainsäädäntöään tähän yleisen tietosuoja-asetukseen. Mitä tämä silloin merkitsee täytäntöönpanon suhteen? Minkä täytyy tehdä 25.5. Öö, mennessä tänä vuonna? Meillä on myös lisäkysymys kaikesta tästä kritiikistä, joka on esitetty ja on todettu, että me emme ole valmiita täytäntöönpanomaan onko niin, että jäsenvaltiot ovat antaneet vaadittavat tiedot kansalaisille ja sidosryhmille vai ovatko ne vasta nyt tiedostamassa sitä, että asioita täytyy muuttaa tai ainakin katsoa, että ovatko ne valmiita vastaamaan kaikkiin näihin tietosuoja-asetuksen vaatimuksiin. Viimeinen kysymys, mitä kansalliset viranomaiset tai alueelliset viranomaiset voivat tehdä näiden kaikkien eri toimijoiden tukemiseen tai siihen, että annetaan lisätietoa kansalaisille. Henkilökohtaisesti haluaisin myös lisätä kysymyksen, joka koskee tätä Privacy Shieldia. Mainitsitte, että alusta lähtien on jonkun verran edistystä saatu aikaiseksi. Ja sanoitte, että se on Safe Harborin verrattuna edistysaskel. Siitä huolimatta kun katson tätä edistä, edistymistä ja katsotaan sitä, että kaikkia Privacy Shieldin osioita täytäntöönpannaan, niin minulla on vaikutelma siitä, että Safe Harbor-prosessi tässä vain toistetaan. Kaikkea ei täytäntöönpanna. Yhdysvallat edistyy vain vähän. Mainitsitte vain tämän puutteen ja viisumia juuri pidennettiin, joten meille tulee siinäkin ongelmia. Eli tässä mielessä katsoen, ja kun katsotaan kaikkea sitä, mitä edessämme on, mitä voitte tehdä artikla 29 työryhmänä, jotta tämä paine jatkuisi niin, että nämä kaikki täytäntöön pantaisiin. Ja oletteko sitä mieltä, että meidän Euroopan parlamenttina pitäisi myöskin tukea kaikkea tätä niin, että kaikki se, mistä on päätetty tässä riittävyyspäätöksessä täytäntöön pantaisiin mahdollisimman nopeasti. Sophie Kiitos, Ten Sofi. thank you, Chair. Uh... Kiitos puheenjohtaja. Kiitoksia Falk Pirhotin tästä alustuksesta. No GDPRstä. Olen samaa mieltä siitä, että meidän ei pidä hyväksyä mitään viiveitä. Alankomaiden mediasta olen lukenut, että työnantajajärjestöt haluavat viivyttää tätä. Ja tämä työ aloitettiin jo vuonna 2011. Eli jos ei ole elänyt jossain kannon alla, niin tietää, että jotain oli tulossa. Tämä hyväksyttiin kaksi vuotta sitten ja on todella epäreilua niille yrityksille ja järjestöille, jotka ovat tehneet työnsä ja panneet tämän täytäntöön. Sen sijaan, että puhutaan viiveistä pitäisi vahvistaa työtä ja valmistautua. No sitten Privacy Shield. No mielestäni se ei ole oikeudellisesti vedenpitävä, eikä tämä ole perusteltua. Mutta jos katsotte täytäntöönpanoa, ja Viritkin puhui tästä ensinnäkin puolitoista vuotta sen jälkeen, kun voimaan astui tämä voima, niin mitä pysyvää oikeusasiamiestä ei ole nimetty. Viime viikolla Adam Klein sai nimityksen Trumpilta. Mutta pointti on nyt se, että jos katsotaan nyt Kleinin historiaa, hän on vastustanut kaikkia NSAn uudistamisia, eli miten voimme luottaa tällaiseen henkilöön. Ja sitten lopuksi vielä kaikkein vakavin kysymys. Tässä vuosikertomuksessa komissio totesi, että keskustelu seksion 72 avaamisesta antaa Yhdysvaltojen hallinnolle ainutlaatuisen mahdollisuuden vahvistaa yksityisyyden suojaa. Komissio totesi, että 702 uudistaminen on perusteltua. Ja sitten 702 sen jatkosta äänestettiin ilman mitään muutoksia. Ja puolitoista tuntia ennen äänestystä minä sain kirjeen komissiolta, jossa todettiin, että Yhdysvaltojen kongressi saattaa ehkä äänestää tästä. Siis millaista peliä tämä on? No ei teidän tarvitse tähän vastata, mutta halusin tämän nyt ottaa esille, koska suoraan sanottuna komissio, joka pelaa tällaisia pelejä, siis tällainen kirja on loukkaava puolitoista tuntia ennen äänestystä. Se on loukkaava parlamentti ja kansalaisia kohtaan. Millä tavalla voimme mitenkään luottaa komission elimenä, joka valvoo sitä, mitä Privacy Shieldia on pantu täytäntöön, kunnes tuomioistuin taas sitten kumoaa sen. Kiitos. Thank you. Um... Kiitos. Seuraavaksi Albrecht. Thank you very much. Um, first of all... Kiitoksia. Ensinnäkin ilahtuneena saan nähdä, että tässä on nyt hyvä analyysi ja suunnitelma sen suhteen, millä tavalla mennään eteenpäin eikä kannata myöskään epäröidä. Kun katsotaan näitä uusia yleisen tietosuoja-asetuksen määrittelemiä normeja ja asiaa viedään oikeuteen 25.5. Jos näitä uudistuksia ei saada aikaiseksi. Olen kollegoiden kanssa samaa mieltä näistä huolenaiheista, enkä nyt halua niitä kaikkia tässä toistella. Haluaisin vain esittää yhden lisäkysymyksen. Se viittaa Microsoftin tapauksen, joka on nyt korkeimmassa oikeudessa, jonka mukaan kysymys loppujen lopuksi koskee poliisin tiedonsaantia ja sitä, vaikuttaako tämä tähän riittävyystilanteeseen. Artikla 29 työryhmähän on asiaa käsitellyt. Ja sitten sanoisin asian, joka ei välttämättä suoraan liity tähän asiaan, mutta jos kuulemme, että Euroopan unioni haluaa lisäpainosta sen suhteen, että Privacy Shieldin normeja parannetaan, niin minusta kysymys hyvin usein tulee esille, jos samalla tavalla tarkastelemme omia jäsenvaltioitamme ja niiden suojelua. Ja meillähän on tuomioistuimen päätös vuoden 2016 joulukuulta. Eikä se nyt ensimmäinen ole 28 jäsenvaltiossa, eli jos halutaan olla vakuuttavia, niin 25.5. eteenpäin niin panemalla tätä, sitä tuen täysin, niin minusta meidän täytyy myös katsoa sitä, että miten voimme panna tuomioistuimen toimivaltaa jäsenvaltioissa silloin, kun kysymys on sellaista päätöksistä, jotka eivät ole tämän tuomioistuimen päätösten mukaisia. Kiitos esityksestä halusin painottaa, että on erittäin tärkeää Yhdysvaltain nimenomaan oikeusasiamies tai nainen mies olisi riippumaton. Näin ennen oli ollut. Heidän täytyy pitää huolta tästä. Mitäs miltä te sitten olette äskettäisestä FCCn päätöksistä, jotka koskevat verkkoneutraaliusperiaatteiden kumoamisesta. Valvotaan kontrollia sen jälkeen suurilla kaapeliyrityksillä. Miten tämä voi vaikuttaa tietojen siirrettävyyteen, kuten sanoitte, joka oli tietosuojan vastuuksellista innovaatiota. innovaatioita. sitten aika viittasi sitten tähän, tähän esteisiin. Puhutaanko tästä järjestelmästä vanhana ruhona? Näinkö meillä puhutaan? Anyone else? Onko muita? Äh, edustaja Vos vielä. Niin, vielä pahoittelen sitä, että en kuullut tätä teidän esitystä, mutta aivan yleisesti ottaen tämä tilannehan on aika selvä. Se, mikä täälläkin oitte esille. Ai anteeksi. Niin yleisesti ottaen tilannehan on aika selvä. Meillä on Privacy Shield, joka on Safe Harborin parannettu muoto, ja näin ollen on vastattu tuomioistuimen vaatimuksiin riittävästi, ja näin voidaan myös tämän yleisen valvonnan puitteissa parantaa tilannetta. Ja olemme ymmärtäneet sen, että Privacy Shieldillä aloitetaan ja sitten katsotaan, mitä sen lisäksi täytyy saada aikaiseksi tai mitä sen jälkeen syntyy. Ja että sitä yritetään sitten paremmin askel askeleelta viedä eteen. No nyt on Yhdysvaltojen hallinto, joka ei vastaa ihan sitä, mitä odotimme. Ja nyt täytyy miettiä, onko tämä nimitys tässä nyt ongelma vai onko sitten muita kysymyksiä, jotka, joista voidaan olla eri mieltä. Me halusimme edetä vähän eri tavalla. Ja nyt kysymys kuuluu, kuinka pitkälti oikeudellisesti tai yksittäisten haittojen osalta sitten tiedetään, onko tämä nyt väliaikaista vai onko tämä koko prosessin loppu? Meillä on hiukan erilainen näkemys tästä, mutta yleisesti täytyy nyt muistaa, että meillä pitää olla kunnollinen pohja tälle tietojenvaihdolle. Meillä on uudet kriteerit ja näitä kriteereitä tulee aina parantaa, jos on puutteita. Yksi puute on vaikea korjata, jos Yhdysvaltojen hallinto ei etene asiassa – Eli onko tässä nyt kyse siitä, millä tavalla tästä on haittaa? Eli periaatteessa tämä on ihan hyvä asia, mutta kun ajatellaan näitä haittoja, jotka tähän liittyvät, ja sitten toisaalta, millaisiin toimiin voidaan nyt ryhtyä, jotta ratkaisemme tämän ongelman – tai mitkä toimet johtaisivat tilanteen paranemiseen. Eli tähän minä keskittyisin, koska tämä tietojenvaihdon ongelmat saattavat johtaa suurin pulmiin, eli meidän täytyy nyt parantaa tätä koko järjestelmää. Ja olisi hyvä kuulla, mitä konkreettista me pystyisimme nyt parantamaan. Birgit, do you want to come back quickly? Birgit, oliko sinulla vielä jotain? Thank you very much, Chair. It's not... Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Ei nyt varsinaisesti kysymys, vaan lyhyt kommentti. Jos meillä on kansainvälinen sopimus minusta sopimuksen kaikki ovat tärkeitä, eikä ole mahdollista, että kollegat sanovat, että Tämä on tärkeä, saatamme panna sen. Toinen osa ei ole tärkeä. Antaa olla täytäntöönpanematta. Kaikki osat ovat tärkeitä, kaikki osat täytyy panna. Ja siltä pohjalta täytyy asioita arvioida, täytyy vaatia, että Yhdysvallat pitäytyvät niissä päätöksissä, joihin ne ovat jotka ne ovat allekirjoittaneet ja heidän täytyisi pitää velvoitteistaan kiinni. Kiitoksia. GDPRstä vielä yksi kysymys. Me tapaamme kansallisia parlamentteja 15. toukokuuta. Tämä on tärkeää tehdä, mutta se saattaa olla hiukan tylppä väline, koska tällaisen koordinointi ei johda niihin syvällisiin vastauksiin, joita tarvittaisiin, ja olen samaa mieltä kollegoiden kanssa, jotka sanoivat, että tämä on täytäntöönpano ongelma. Mutta voisitko kertoa tästä hiukan lisää? Sofi esimerkiksi mainitsi sen, että tätä lainsäädäntöä ei ole pantu täytäntöön, mutta silloin kun se pannaan täytäntöön, niin on esteitä. Jotkut yritykset vastustavat tätä, koska ne ymmärtävät, mitä saattaa tapahtua, jos kuluttajat saavat näitä tietoja. Eli voisitteko kertoa siitä, mitä artiklassa 29 on todettu, kun ajatellaan tätä täytäntöönpanoa, eli mitä valmisteluita on tehty, ja sitten myöskin seuraava kokousta silmällä pitäen. Euh, Kiitoksia. Ensinnäkin Privacy Shield. Selkeästi täytyy todeta, että tällä hetkellä Privacy Shield on edistystä. Yhdysvaltalaiset ovat ottaneet tämän asian vakavasti ja heillä on nyt aika monimutkainen väline, jolla pannaan täytäntöön tätä Privacy Shieldia. Tällaista sääntöä ei ollut aikaisemmin. Eli tässä on jo tapahtunut edistystä Safe Harborin verrattuna. No, tietysti nyt puuttuu vielä tiettyjä elementtejä, joita on odotettu – ja meidän lausuntomme on aika käytännönläheinen. Eli yhdysvaltalaiset otetaan mukaan tähän dynamiikkaan. Ja on lyöty lukkoon kalenteri. Ensinnäkin toimet, joihin voidaan ryhtyä aika nopeasti. Ja erityisesti kun ajatellaan henkilöstöä, oikeusasiamiestä, no näihin ei liity mitään suurempia juridisia ongelmia, vaan näistä asioista pitää vain tehdä päätös. Ja kun laadimme tämän suunnitelman, niin otamme huomioon todellisuuden, koska se, mitä nyt pyydetään toukokuulle, ei ole kovin monimutkaista. Ja lisäksi meidän pitää jatkaa tätä painostusta, jotta voimme varmistaa, että koko tämä asia etenee. Sitten nämä nimitykset. No mehän tiedämme, että tämä pyyntö, joka on tehty yhdysvaltalaisille, niin se on otettu huomioon. Siellä on noita asioita, jotka liittyivät tähän nimitykseen ja toivottavasti toukokuuhun mennessä me olemme sitten ne ihmiset, jotka ovat asian tasalla. No riittääkö tämä? Varmaankaan ei. Ja kun te sitten kysytte, mitä voitaisiin tehdä painostuksen ylläpitämiseksi, niin Euroopan parlamentti voisi toimia samalla tavalla ja vaatia sitä, mitä tätä, tämä 29 artiklan työryhmä on vaatinut. No onko tästä haittaa vai hyötyä eurooppalaisille? No se, mitä eurooppalaiset tai ylipäänsä kaikki nämä tahot tarvitsevat, se on vankat oikeudelliset puitteet joka ei voi johtaa tilanteeseen, jossa ne kumotaan. Meillähän tällä hetkellä on vähintään kaksi tällaista kysymystä tuomioistuimessa. Me emme tiedä, kuinka niille tulee käymään. Eli työryhmässä on todettu, että kun lähdetään kauppaneuvotteluihin tiettyjen suurten maiden kanssa ja kun tarvitaan kunnollisia standardeja, niin silloin pitää sopia standardeista ja meidän täytyy hyödyntää siitä, mitä opimme aikaisemmista neuvotteluista, jotta pääsemme riittävälle tasolle Euroopassa. No, tämä ei ole mitään tiedettä. Tässä edetään pikkuhiljaa ja pikkuhiljaa yhdysvaltalaiset ja kolmannet maat saavat sitten sellaiset takuut, joita me odotamme. Mutta niin kauan kuin me pysymme tässä dynamiikassa, niin no, tämä nyt on ainakin strategia, joka on toiminut työryhmässämme ja toivottavasti voimme jatkaa tähän suuntaan. Sitten GDPR. No jos nyt ajatellaan tätä kysymystä, niin sehän tulee jäsenvaltioista. Jotkut haluavat alistua näille järjestelyille. Ja joidenkin mielestä nämä säädökset ovat liian sitovia. Meidän täytyy kuitenkin kuunnella toisiamme ja kuunnella niitä. No sitten, mikä on jäsenvaltioiden kanta sitten tähän henkilötietoasetukseen? Ei ole tarpeen ottaa kansallista lakia toteuttaakseen tätä asetusta, siis tämä ei ole direktiivi ja asetus. Ja poikkeuksena on yksi aihe, eli se, joka liittyy kansallisten viranomaisten valtuuksiin, koska tässä asetuksessa uutta on nyt tämä yhteispäätösmenettely, joka edellyttää, että kansalliset toimet pitää saattaa yhteen eurooppalaisten toimien kanssa, jotka on mainittu uudessa asetuksessa, joka korvaa tämän artiklan 29. Jos kansalliset lainsäädännöt eivät tahdo niin silloin ei tarvita kansallista lainsäädäntöä, kun pannaan täytäntöön tietosuoja-asetusta. Mutta 29 artikla työryhmässä on haluttu varmistaa, että harmonisointi toteutuisi seuraavalla kaudella. Ja siksi näissä toimintasäännöissä on katsottu, mitkä ovat tärkeitä uusia avainkäsitteitä asetuksessa, jotta viranomaiset sopisivat yhteisistä kannoista. Ja tällä tavalla voidaan välttää se, että joku kansallisessa tulkinnassa sitten heikentää harmonisointia. Eli tämä nyt on tavoitteemme. Ja sitten lopuksi vielä, miten työryhmä ja kansalliset viranomaiset voivat auttaa, jotta oikeudelliset puitteet olisivat valtti Euroopalle, eikä mikään haitta. Ja minä uskon, että se on etu Euroopalle. Ja oikeusperustan kautta voimme toteuttaa henkilötietosuojaa. Meidän täytyy käyttää välineitä ja strategioita, joita meillä on ja jotka annetaan eri toimien käytettäväksi eri jäsenvaltioissa ja Euroopan tasolla. Tietyissä maissa on jo tällaisia välineitä, jotka on suunnattu esimerkiksi pk-yrityksille. Ja mahdollisuuksien mukaan olemme mukauttaneet näitä Euroopan tasolle, jotta sielläkin meillä olisi harmonisoitu lähestymistapa. Ja kun otetaan huomioon nämä kysymykset, niin tavoitteena on tosiaan se, että tietosuojaviranomaiset pystyvät auttamaan eurooppalaisia toimijoita, kun toteutetaan uusia oikeuspuitteita. Ja sitten kun ajatellaan tätä strategiaa, niin on tiettyjä toimijoita, jotka tulevat puhumaan kanssamme ja sanovat, että mitä sitten tapahtuu toukokuussa – ja rankaisitteko systemaattisesti niitä, jotka eivät noudata tätä asetusta ja jotka ovat aikataulusta myöhässä? Ja minä olen monta kertaa todennut ja totean vielä, että emme nyt toukokuusta lähtien ota yhteyttä kaikkiin toimijoihin ja rankaise heitä kaikista toimista, jotka liittyvät näihin uusiin välineisiin. Eli me lähdemme tällaiselle oppimiskäyrälle, katsomme miten nämä uudet säännöt toimivat. Mutta yksi asia on selvää. Eli asetuksen periaatteet eivät ole uusia, vaikka välineet ovatkin. Eli nämä olivat mukana jo vuoden 1995 direktiivissä. Eli kun ajatellaan suhteellisuutta ja tavoitteellisuutta, niin näitä asioita valvotaan toukokuusta lähtien. Ja niitä valvotaan itse asiassa tällä hetkellä. Um, Kiitos sitten Sofi ihan lyhyesti. Niin, ihan lyhyesti vain. Periaatteessa sanoit, että emme mä olla mitenkään epä mitenkään kohtuuttomia, kun me näitä täytäntöönpanemme vuodesta 25. päivää eteenpäin toukokuussa, mutta ottaisin esille sen, että jotkut järjestöt ovat kyllä ponnistelleet tässä suhteessa minusta sen tulisi olla lähestymistapana niille, jotka kykenevät osoittamaan, että ne ovat tehneet kaikkensa, mutta eivät kerta kaikkiaan vain onnistuneet. Niin tässähän on aivan erilainen tapaus kuin esimerkiksi minun maassa, niin sellaiset jotka eivät kerta kaikkiaan ole vain tähän käyttäneet tarvittavaa aikaa. Pardon. Euh, je crois que... Euh, enfin... Niin, itse asiassa vastasin jo tähän kysymykseen. Eli sääntelijät ovat maltillisia instituutioita. Kysymys ei ole kuitenkaan asettaa sanktioita, vaan tehdä niin, että kaikki eurooppalaiset toimivat, toimijat toimivat samankaltaisesti. Ranskassa on esimerkiksi otettu käyttöön 15 sanktiota vuodessa kahdeksasta tuhannesta valituksesta. Eli jos halutaan sanktiota, niin vielä kerran pitää todeta se, että se on poikkeuspeloite, ei se mikään sääntely väline ole jokapaikkaisen käyttöön, vaan siinä pitäisi käyttää tätä yhdenmukaisuutta, jota me aiomme ehdottaa eri toimijoille. Ja Ehdottomasti luonnollisestikin otamme huomioon ne ponnistukset, joita on tehty tai jätetty tekemättä. Ja haluan kiinnittää huomioon siihen, että me voimme olla äärimmäisen joustavia näissä työkaluissa siinä, mikä eurooppalaisessa asetuksessa on uutta verrattuna vuoden 1995 direktiiviin. Sen sijaan, jos kysymys on jostain periaatepuutoksesta, joka on jo 20 vuotta ollut olemassa, niin siinä kysymys on hieman erilainen. Thank you, Isabel. Thank you, Chair. Kiitoksia, Isabel, näistä tiedoista. Kollegoille totean, että tämä mandaatti päättyy nyt helmikuun lopussa, eli haluaisin kiittää teitä erittäin aktiivisesta toiminnasta näissä yksityisyyskysymyksissä ja kiitos kaikesta työstä, jota olette tehneet viiden vuoden aikana. Mekin olemme tehneet paljon yhteistyötä, eli kiitos kaikesta tästä yhteistyöstä teille ja tiimillenne. Seuraavassa kokouksessa koordinaattorit sitten puhuvat siitä, miten edetään tämän Privacy Shield-kysymyksen osalta, eli laaditaanko tästä päätöslauselma. Ja tietysti on sitten vielä tämä henkilötietoasetus, kokous kansallisten Parlamentin kanssa 15. toukokuuta, mutta varmasti tässä asiassa vielä edetään tulevina viikkoina ja kuukausina. Eli kiitoksia ja lykköjä tykö tulevaan työhönne ja kiitos kollegoille erinomaisesta keskustelusta. No, täsmälleen neljän minuutin kuluttua äänestämme sähköisesti, eli ottakaa äänestyskortit jo esille. Meillä on vain yksi äänestys, ja äänestys toimitetaan siis täsmälleen kello viisi. Colleagues, uh, take your seats. We're going to go straight to the vote. No niin, kollegat, sitten äänestämme. Eli äänestämme sähköisesti, eli ottakaa kortti jo valmiiksi. Onko joltain läänyt kortti muualle? Jos teillä ei ole korttia, niin ilmoittakaa siitä nyt. Niin laskemme äänet sitten käsin. Kenellä ei ole korttia mukana? onko jotain, jolta puuttuu kortti. Eli kaikilla on äänestyskortti mukana, eli kaikki on kunnossa. Eli käykää ja odottelen, että kaikki istuvat, laittavat kortin laitteeseen. Nopeasti nyt, kollegat. No niin, eli 11. tammikuuta koordinaattorit keskustelivat komission joulukuisesta päätöksestä aktivoida artikla 7 ensimmäinen kohta liittyen Puolan tilanteeseen. Koordinaattorit tekevät periaatepäätöksen siitä, miten edetään ottaen huomioon, että päätöslausuma tarvitaan, jossa todetaan parlamentin kanta komission tekstiin valtaosa on hyväksynyt tämän tekstin kirjallisessa menettelyssä ja nyt sitten sähköinen äänestys päätöslauselmasta. Onko siellä työjärjestyspuheenvuoro? Olkaa hyvä. Voisitko kertoa, kuka olette? Minä en näe sitä täältä asti. Yes, Please go ahead. Ja z wnioskiem formalnym, e, panie przewodniczący, do chwili obecnej na stronie komisji nie ma wersji polskiej. Komission verkkosivuilla on... Voisitko laittaa mikrofonin päälle? Hyvät naiset ja herrat, me olemme äänestäneet puolapäätöslauselmaasta ja tällä hetkellä verkkosivuilla ei ole ainoastaan puolikielistä versiota, vaan englanninkielinen versio ja sääntöjen mukaan tämä pitäisi kääntää virallisille kielille. Eikö puolella näin olekaan virallinen kieli? Okay. Um, can I just check how many points of order? Öö, se muintako työjärjestöpuheenvuorosta täältä on tulossa kaksi. Onko vielä jollain muulla? Selvä. Eli Jurek, te saatte vielä puheenvuoron, olkaa hyvä. Bardzo dziękuję. Kiitoksia. Sen tiedon puitteissa, jonka sain kello kolmelta, haluaisin saada hiukan perusteluita tälle päätöslauselmalle sillä, vaikka sitä tuettaisiinkin joidenkin toimesta, en tiedä tukevatko sitä kaikki, puheenjohtaja sanoi kaikki poliittiset ryhmät, en usko, että se saa kaikkien tukea. Siinä sanot, että ECR ei tukenut tätä eikä koskaan olekaan tukenut sitä, mutta vaikka sitä tukisikin, tukisivatkin tietyt poliittiset ryhmät, niin näiden ryhmien koordinaattorit voisivat tarjota perusteita tälle päätöslausumaan. Toistan sen, että se päätös, joka tässä esitettiin neuvostolle, ilmaisi, että parlamentin täytyy ottaa asian kantaa. Ja se täytyy tapahtua määräenemmistöllä, eli normaaliprosessin puitteissa. Mutta en aivan ymmärrä sitä, miksi meidän täytyy äänestää tästä asiasta tänään. Päätöslauselmasta tästä ei koskaan keskusteltu, eikä sen perusteluta koskaan esittänyt. Haluaisin kuulla ensin perustelut ja sitten haluaisin tietää, tukivatko kaikkien poliittisten ryhmien koordinaattorit sitä, koska selkeästi meidän ryhmämme ei sitä tukenut. Ja kolmanneksi haluan ilmaista käsitykseni siitä, että tämä on tarpeetonta, koska te jaatte Euroopan jos teillä on tällainen tieto on komissiolta, mutta komission ehdotuksia seurataan aivan omalla, omassa prosessissa, enkä sitäkään, siitäkään syystä ymmärrä, miksi meidän tulee tästä tänään äänestää ja pyydän tätä äänestystä poistettavaksi. Kiitoksia näistä kysymyksistä. Oliko siis vielä muita työjärjestyspuheenvuoroja? Selvä. No niin, siellä vielä yksi. Se onko se työjärjestyspuheenvuoro? Eli kuunnellaan ne kaikki nyt kerralla. Olkaa hyvä. Korkeintaan kaksi minuuttia. Ja, Herr Vorsitzender, ich habe heute, heute Nacht... Niin, puheenjohtaja. Minäkin kuulin kolmelta nämä perustelut. Ja yritin sitten vaikuttaa tämän kohtaan viisi ja siihen liittyvään päätösasmaesitykseen. Ja tämä päätösasmaesitys 2018-2541, sitä ei ole olemassa. Jos sitä haluaa käydä katsomassa, niin siellä lukee, että tällaista asiakirjaa ei ole olemassa. Ja jos en tunne tätä tekstiä, niin miten siitä sitten voidaan tänään äänestää, eikä tästä ole edes keskusteltu. Okay, thank you colleagues, I've been generous. Kiitoksia. Kuuntelin nyt kärsivällisesti kaikki nämä työjärjestyspuheenvuorot. Niitä oli kolme ja enempää ei tule. Eli päinvastaisessa järjestyksessä. Kaikki jäsenet saavat tämän tekstin nähtäväksi. Se on ollut netissä jo yhdeksästä lähtien. Ja sitten Jurek puhui monesta asiasta. Eli haluan todeta ihan selvästi, että koordinaattorit päättivät tästä tekstiluonnoksesta enemmistöllä. Eli se oli enemmistön päätös. Eli tämä on siis tekstiluonnos. Ja tästä sitten äänestetään ja sitten keskustelua käydään täysistunnossa. Siksi tänään ei käydä keskustelua ja siksi meillä on tänään tämä sähköinen äänestys. Tämä on koordinaattorin päätös, enemmistön päätös. No nämä Tämä on laadittu englanniksi, koska aikataulu oli niin tiukka, ja totta kai täysistuntoon tämä sitten käännetään puolaksikin. Eli näin ollen voimme edetä. Eli nyt, olen pahoillani, en ota enää työjärjestyspuheenvuoroja. Nyt me etenemme äänestykseen. Resolutsi. Sorry, I'm not getting... Mitä voi äänestää tekstiä? I'm sorry, I'll explain it once more. Selitän vielä kerran ja sitten äänestämme. Koska määräaika oli mikä se oli, ja tämä on luonnos, niin meille annettiin luva edetä englanninkielisen tekstin kanssa, ja täysi käännös tulee sitten täysistuntoon, ja silloin käydään keskustelua täysistunnossa. Eli nyt, nyt äänestämme. Ja äänestys alkaa. Treści rezolucji mają nad nią głosować, tak? The vote is open. Ihmisten on tarkoitus äänestää, vaikka eivät tiedä mistä äänestävätkään. Näinkö? Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Aldella on yksi ääni liikaa. Selvä. Onko kaikki muu kunnossa? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 33 puolesta 9 vastaan. Ei tyhjiä ääniä. Kiitoksia. Eli äänestys päättyy ja tämä hyväksytään sitten helmikuussa täysistunnossa. Kiitoksia. Colleagues, the next part of the agenda is 17.10. Eli 17.10 alkaa sitten seuraava kohta. Dear colleagues, um, we are now going to begin on the... No niin, kollegat, nyt siirrymme sitten seuraavaan kohtaan esityslistalla. Se on mielenkiintoinen kohta, eli jos kollegat haluavat jäädä paikalle, niin se olisi ihan hienoa. sen pääjohtajaksi. Niin, kollegat, jos ette halua jäädä, niin poistukaa sitten salista hiljaa. Eli tänään meillä on täällä hallintoneuvoston ehdottama ehdokas Europolin pääjohtajaksi Catherine de Boll. 23. lokakuuta Liben koordinaattorit sovelsivat työjärjestyksen artiklaa 24. Ja näin ollen tämä ehdokas on kutsuttu tänne kuultavaksi. Eli Debol, tervetuloa valiokuntaan. Ja ennen kuin aloitamme tämän lyhyen kuulemisen, niin muistuttaisin vielä, miten etenemme tässä koordinaattorin sopimusten mukaisesti. Eli ensin 10 minuutin alustus ehdokkaalta Dubolilta. Sen jälkeen ensimmäiset kysymykset koordinaattoreilta tai muilta jäseniltä. Ja sen jälkeen sitten ehdokas vastaa kysymyksiin. Ja sitten mahdollisesti vielä toinen kysymyskierros. Eli tervetuloa tähän ensimmäiseen valiokuntakokoukseenne. Ja kollegat, jos olette valmiita, niin annan vieraillemme noin 10 minuutin puheenvuoron ja sen jälkeen voimme esittää hänelle kysymyksiä. Eli lämpimästi tervetuloa kansalaisvapauksen valiokuntaan. Olkaa hyvä. Mr. President for introducing me, dear members of the European Parliament, ladies and gentlemen. Kiitoksia, kiitoksia hyvä puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat. Euroopan pääjohtajan postin ehdokkaaksi. Olen kovin ilahtunut siitä, että kutsuitte minut tänne paikan päälle esittämään itseni ja kertomaan näkemyksistäni Euroopan turvallisuudesta, Europolin roolista tässä puitteistossa. Saisin ensimmäisen kalvon näkyviin. Libe takes full responsibility for this. <laughs> There we go, okay. here we are. Yes. I will give you my reflections on... Niin, kerron pohdinnoista niin turvallisemmasta Euroopasta Euroopan roolista tässä. Saisiko seuraavan kalvon? Nämä kuvat antavat teille katsauksen siihen, mitä minä uskon, että jokaisella lainvalvontaviranomaisella pitäisi olla sekä kansallisella että kansainvälisellä tasolla käytössään. Ensinnäkin minulla on ollut progressiivinen urakehitys. Olen juristi, olen ollut Bergen Santarmeissa töissä, olen ollut paikallisessa poliisivoimassa ja sitten olen ollut liittopoliisin yleispäällikkönä. Sitten näette nämä tärkeät pääkohdat, joissa olen toiminut. Ihmisoikeuksien kunnioittaminen, Demokraattisten arvojen ja oikeusvaltioperiaatteen kunnioittaminen ovat sellaisia, joita täytyy noudattaa jatkuvasti. Tämän lisäksi äärimmäisen tärkeää on kunnioittaminen ja avoimuus poliittisen tason verrattuna kansalaisiin ja henkilökuntaan. Uskon voimakkaasti siihen, että lainvalvontayhteisö valvoo tätä jokaisen instituution roolia. Pitää kiinnittää huomiota uuteen teknologian, koulutukseen ja innovointiin, jota tällä alalla voidaan saavuttaa. Ja seuraavassa näette näkemyksiä näistä turvallisuusuhista, Europolin prioriteeteista ja siitä, mikä minun näkemykseni on Europolin tulevasta kehityksestä. Rikollisuus ja terrorismi ovat erittäin monimutkaisia uhkia ja kuten viimeistä eurobarometrista nähdään, että rikollisuus on keskeisessä asemassa keskeinen huolenaihe Euroopan kansalaisille. EU-kansalaiset ymmärtävät myös, että verkkorikollisuus on todellinen ongelma. Siellä on nähtävissä lisäys 80-87 prosenttia. Tämä tutkimus myös osoittaa sen, että EU-kansalaiset haluavat lisäystä tietojen eri jäsenvaltioiden välillä. Ja tämä nimenomaan koskien rikollisuutta ja terrorismia. Tietojen vaihto lisääntyy päivittäin. Tämä on hyvä kehitys, mutta meidän täytyy samalla olla tietoisia niistä haasteista, joita se meille asettaa. Sillä Europol ja kansallinen lainvalvontayhteisö – joutuu pysymään sen kanssa ajan tasalla. Ne uhat, joita meillä Euroopassa ovat tänä päivänä, ne jatkuvat ja ne muuttuvat. Ja siitä syystä tällaisen viraston täytyy olla varautunut tulevaisuuteen ja sen täytyy ajatella pidemmällekin kuin tähän päivään, jotta se etsii uusia lähestymistapoja ja löytää vastaukset rikollisuuden ja terrorismin todellisuuteen. Seuraava kohta. halutaan varmistautua siitä, että Eurooppa kykenee vastaamaan näihin haasteisiin, tulee pohtia sitä, mihin suuntaan organisaation tulisi mennä. Europol on vahva organisaatio, se on nykyaikainen ja luotettu kumppani kaikille. Haluaisin hyödyntää tätä tilaisuutta kiittääkseni varsinkin Brendat siitä, että hän on tehnyt Europolista nykyaikaisen lainvalvontainstituution. Minun roolini on sitten tämän organisaation lisäkehitys ja sen varmistaminen, että se voi vastata niihin eri tarpeisiin, joita sen asiakkailla on. Siitä syystä keskityn ensisijalla e-, Europolin pääasiakkaisiin, keitä he ovat. Minun he ovat jäsenvaltioiden tarpeet ja huolenaiheet. Europolin tulisi vastata näihin tarpeisiin paremmin. Europolin täytyy tukea jäsenvaltioita, se löytyy asetusta, asetuksestakin. Ja sen tulee myös pohtia sitä, mitä asiakkaat haluavat, ja tällä tavalla siitä voi tulla myös organisaatio, joka oppii tilanteista. Meidän täytyy myös pyrkiä löytämään tasapaino EU-politiikan ja jäsenvaltioiden lainvalvontaviranomaisten prioriteettien välillä. Toinen prioriteetti on tiedonhallinnan parantaminen, innovoinnin ja ö, etukäteistoiminnan avulla. Miksi? Koska informaatiohallinta on Europolille äärimmäisen tärkeä ja sen täytyy prosessoida kaikkea sitä tietoa, mitä se saa ja sen täytyy myös valmistautua huomisen ö, tietoihin, tietoihin, joita saadaan maantieteellisesti, joita saadaan lennokelta ja niin poispäin. Siitä syystä meidän täytyy mukautua erilaisen tiedon tuloon ja meillä täytyy olla uusia työkaluja, joilla voidaan lisätä, antaa lisäarvoa jäsenvaltioiden tutkimuksille. Digitaalinen muutos on olemassa. Europolin täytyy pysyä sen kanssa samassa tahdissa kehittelemällä vahvaa ennalta ennakoivaa asennetta. Tämä kaikki tapahtuu yhteistyössä vahvan tietosuoja sääntelyn kanssa ja perusihmisoikeuksien kehittämisen kanssa. Kolmas kysymys, voiko te Europol hoitaa tämän kaiken yksin? Ei. Europolin täytyy tehdä yhteistyötä kumppaniensa kanssa, muiden virastojen kanssa. Virastojen välistä lähestymistapaa tarvitaan siis turvallisuusalalla. Ja seuraava kuva. Jotta se kykenisi täytäntöönpanomaan näitä prioriteetteja, meidän täytyy olla järjestö, joka on liikkuma vastaa näihin erilaisiin haasteisiin, joita meillä on, ja ky- olemaan niille sietokykyinen. Se merkitsee sitä, että meillä täytyisi olla dynaamista kykyä vastata uusiin vaaroihin. Meidän täytyy tarjota operatiivista tukea jäsenvaltioille näissä eri tapauksissa ja samalla toimia myös proaktiivisesti ja tulevaisuuteen suuntautuneena. Meidän tulee kehitellä tätä ennakoivaa kykyämme. Meidän tulee katsoa tulevia rikollisuuden ja terrorismin uhkia, katsoa niiden vaikutusta, katsoa sitä, millä tavalla laivaluontaviranomaisten täytyy valmistautua tuleviin uhkiin ja millä tavalla tulee tarjota neuvoja politiikan ja päätösten tekijöille näiden muutosten myötä. Meidän täytyy ymmärtää myös se, missä yhteys, yhteydessä me työskentelemme, mikä on se poliittinen ympäristö, jossa toimimme. Näin voimme tarjota, luoda viranomaiset olivat pikemminkin vasta jälkikäteen reagoivia, eivätkä ennakoivia. Tuolloin kukaan ei katsonut, minkälaisia mahdollisia suuksia esimerkiksi rikollisjoukkoilla on hyödyntää lapsia. Meidän olisi pitänyt nähdä se aiemmin. Voiko Europol tämän hoitaa? Minun mielestäni kyllä. Europolilla on erittäin paljon tietojärjestelmä Siena. Meillä on vahva tietosuojajärjestelmä. Ja sitten meillä on erityiset yksiköt, jotka katsovat järjestäytynyttä rikollisuutta tässä suhteessa. Sitten on nämä mobiilit virastot. Ja me tarvitsemme myös tätä strategista ennakoivuutta. Ja meidän tulee kehittää myös niitä työkaluja, joiden avulla voidaan ylläpitää tätä toimintaamme. Meidän henkilön työpaikka. Kiitos teidän. Tämä on kasvu ollut mahdollista ja tämän ansiosta Europol on tautunut organisaatio, mutta sen pitää mennä vielä pidemmälle ja sen pitää tarjota vielä parempaa palvelua jäsenvaltioille. Europol, Europolin tarvitsee olla hyvä luotettu kumppani jäsenvaltioille, kun torjutaan rikollisuutta ja terrorismia. Sen täytyy olla luotettava verkosto, sen täytyy rakentaa siltoja ja sen täytyy olla kumppanina myös Euroopan parlamentille, neuvostolle ja muille toimielimille ja virastoille. Olen käytettävissänne kaikkina aikoina ja odotan saavani tavata teidät toivottavasti Haagin pääkonttorilla. Kiitoksia. Kiitoksia. Täällä on tiettyjä koordinaattorin sijaisia puhujalistalla. Muchas gracias, señor. Kiitoksia. Haluaisin kiittää tästä täsmällisestä esityksestä. Siinä oli paljon tietoa. Te olette saaneet tukea runsaasti. Eli minun ryhmäni ja minä itse toi parlamentaarinen valvontaryhmä. Siellä mukana on Euroopan parlamentti ja kansalliset parlamentit se luotiin Euroopan liittyen yhteentoimivuuteen. Ja hänellä oli kaksi ehdotusta. Eli viittaan tässä sitten tähän jo, mutta nyt haluaisin korostaa, että kun otetaan huomioon verkkorikollisuus ja se, että se on yksi suurimpia uhkia kansalliskuulta liittyen eurooppalaisen verkkoturvallisuuspakettiin, niin haluaisin kysyä, Millaisia toimia suunnittelette, jotta voidaan syyskuulta liittyen eurooppalaisen verkkoturvallisuuspakettiin? Niin haluaisin kysyä, millaisia toimia suunnittelette, jotta voidaan parantaa tehokkuutta verkkorikollisuuden torjunnassa? Ja verkkorikollisuus on, on ollut painopistealueena. Ajattelen taustanne belgialaisena poliisina. Mitkä ovat tärkeimmät opit Belgian näkökulmasta terrorismin vastaisessa taistelussa? Jotka... Mutta kysymykseni on, mikä olisi teidän näkemyksenne, jos kävi silmä, että joissakin jäsenmaissa yhdessä jäsenvaltiossa oli rikos, joka ka- hirvitti kaikkia Karuina Gallisin murha – Europol oli aivan oikein mukana tässä tutkimuksessa. Tämän teon toteuttajat on saatu kiinni, tai epäsuus oli tämän murhan tilannut. Onko Europol yhä mukana tässä tutkimuksessa? Seuraavaksi Stevens. Hartelijk bedankt, voorzitter. Mevrouw de Bolle, ik wil u hartelijk Kiitoksia, että olette paikalla, de Bolle. Ja kiitoksia näistä hyvistä näkemyksistä liittyen Europolin tulevaisuuteen. Minulla on kaksi konkreettista kysymystä liittyen sähköiseen viestintään. Europol käsittelee monia. Ja mitä mieltä olette siitä, että yksityisellä sektorilla on liian suuri painoarvo näiden asioiden arvioinnissa. Ja sitten Europolin asiantuntemus, kun ajatellaan nyt eurooppalaista terrorismin tutkimuskomiteaa salauksen avaamisessa, eli sitten tämä liittyy esimerkiksi WhatsApp- ja Messenger-viestien avaamiseen. Ja mitä mieltä olette sitten aloitteesta ja uskotteko, että terrorismivaliokuntaan ja lykkyä tykkö uuteen. Uh, Kiitoksia. Ja sitten vihreistä Teri kavres Eli se Silja Wikström Allesta. Suoka anteeksi. Kiitoksia. <clears throat> Täälläpäs minä olen kaikkien Belgian kollegoiden ympäröimänä. Hirvittävästi belgialaisia täällä talossa tänään. <clears throat> Kiitoksia tästä erittäin hyvästä esityksestä. Kerrankin oikein raikasta saada kuulla näin selkeää selostusta tästä monimutkaisesta tulevaisuudesta, joka tei Europolilla edessään. Me kaikki tiedämme, että eurooppalainen yhteistyö on tärkeä, jos yritetään torjua järjestäytynyttä rikollisuutta ja terrorismia. Tiedämme, että Euroopalla on nyt laajempi mandaatti ja sitä sillä on yhä enemmän tulevaisuudessa. Esimerkiksi verkkoturvallisuuskeskus ja terrorismin vastainen keskus. Mitä tämän lisäksi teidän mielestänne on seuraava kehityskulku? Tehän mainitsitte jo tämän sitoumuksenne jäsenvaltioiden välisen yhteistyöhön, sen mielestäni on erittäin arvokasta. Eikä ole mikään salaisuus se, että minun poliittinen ryhmäni liberaalit ja demokraatit ovat nimenomaan tämänkaltaisen tietojen jaon kannalla. Ja olemme korostaneet varsinkin sitä, että tuo tiedon varsinkin monissa tapauksissa pitäisi olla pakollista, jotta voitaisiin näin saada yksi tieto osio, jonka kaikki voivat jakaa sen sijaan, että meillä on 28 eri tietokokonaisuutta. <clears throat> Miten ehdottaisitte, että parannamme jäsenvaltioiden tarjoaman tiedon laatua, sillä mehän tiedämme, että kun kysymys on ennaltaehkäisystä ja tutkimuksista ja kaikkien näiden hirvittävän rikosten torjunnasta, niin nimenomaan se on se tieto, jonka jäsenvaltiot tarjoavat, on, on hirvittävän tärkeässä asemassa eiköhän tässä ole jo riittävästi vastattavaa. Päätän tähän ja toivon teille kaikkea hyvää tulevina päivinä. Cecilia, and please, uh... Kiitoksia. Siellä on kolme belgialaista meppiä paikalla. Hekin voivat saada vielä puheenvuoron. Ajetaan viisi. Niin, tietysti heitän viisi. Aina ihan suhteettomasti. Teillä on jo fanklubin. No niin. Ja sitten Teri Kavras. Kiitos. Puheenjohtaja, en ole mitenkään häiritä puheenjärjestystä. Eli ystäväni, puhukaan ensin. Rova de Bol, onnittelut on ryhmäni vihreät Eva on tyytyväinen, että teidät on valittu. Tällä hetkellä minulla on vain yksi kysymys. Mainitsitte seurattavuuden kunnioittamisen työnne periaatteena. On yleistä tietoa, että ajan valtioita, jotka eivät jaa vaihda tietoa Europolin kanssa, tai eivät riittävästi. Että auttaisi, jos me nimeäisimme ja saattaisimme häpeämme näitä maita. Miten Euroopalla aikaa lisätä seurattavuutta? Haluatteko te osoittaa sormelleensa valtioita, jotka voisivat tehdä enemmänkin? Pyrkisittekö saamaan niitä kantamaan vastuunsa? Sitten muut, jotka halusivat puheenvuoron tässä järjestyksessä, jossa pyysitte. Eli ensimmäisenä Michel. Oui, euh, <clears throat> Madame de Bol, tout d'abord, je voudrais... Eli yksi kysymys. Mitä mieltä en nyt täysin ole samaa mieltä siitä, mitä Gomes sanoi, mutta haluaisin kuitenkin kuulla, että katsotteko, että teidän pitää ihan liity tähän, mutta liittyy prioriteetteihin. Jotkut täällä ovat mukana Panama-paperien tutkintavaliokunnassa muista painopistealueista, joista puhuitte. Kiitos. Thank you, Mr. Michel. Mr. Kiitos sitten Coelho. Thank you so much. Kiitoksia ja mahdollisimman usein nähdä komission pääjohtaja myös täällä parlamentissa. <clears throat> Mm, virasto on äärimmäisen tärkeässä asemassa. Tämän lisäksi meidän täytyy myös taata komission oikea toiminta. Olen todennut tämän useaan otteeseen. Sen sijaan, että saisimme lisää tietoa, me tarvitsemme parempaa tietoa. Kuten tiedätte, olemme nyt työstämässä Schengenin tietojärjestelmää ja yhdessä parlamentin kanssa lisäämässä sen toimintaa. Haluamme, että Europol saa oikea-aikaista tietoa kaikista. Samana myös lisäarvon tarjoana poliisivoimille tuolla kentällä. Mikä teidän mielestänne on siis Euroopan rooli, kun katsotaan tietojärjestelmän käyttöä EU:ssa? Kiitoksia. Thank you, Mr. Curlew, And... Kiitos, ja sitten Lopes Aguilar. Kiitos puheenjohtaja. Yhteistyö voisi sujua jouhevammin. Ja tämän seurauksena Kiina. Kuten tiedätte, viime mm, vuonna tehtiin sopimus, että ne harjoittavat valtavaa verkkovakoilua Länsi-Euroopassa ja jäsenvaltioissa. Miten aiotte tämän kanssa tämän hoitaa ja entäs tällaiset yhteishenkilöt, Kiinasta. Voiko heitä ottaa töihin Europolin tulevaisuudessa? Kiitos. Kiitoksia, puheenjohtaja. No, minun täytyy nyt todeta, että on hienoa, että meillä on belgialainen ehdokas tähän tehtävään. Hänellä on hieno, esimerkillinen ura takanaan. Ja se, mitä, Jani mitä hän juuri sanoi, ja tämä filosofia mielestäni oli erinomainen ja hänellä on selkeät arvot, joita hän noudattaa. Kaksi kysymystä. Näistähän on paljon keskusteltu julkisuudessa. Jotkut ihmiset ja poliittiset ryhmittyvät tarttuvat helposti terrorismiin ja maahanmuuttoon. Ja kysymykseni teille on, Miten aiotte toimia ja tehdä eron näiden kahden asian välille ja samalla ryhdytte toimiin, mikäli siihen on syitä? No sitten nyt keskustellaan hyvin paljon ihadistilapsista, joita palaa Syyriasta Irakiin. No jokainen maa tietysti ryhtyy omiin toimiinsa. Ja katsotteko, että tässä tilanteessa – Europol voisi antaa apua jäsenvaltioille. Kiitos. Thank you very much, Jerry. Tosiaan kaikkea parasta. Tässä oli paljon kysymyksiä ja aiheita. Voisiko lisätä vielä yhden asian? Me tiedämme merkittävää, koska meillä on paljon tutkimuksia ja meitä kiinnostavat erityisesti Belgiaan liittyvät radikalisoitumiskysymykset ja se, miten